Buongiorno. Huomenta. Eilen illalla oli koordinaattorien kokous. Ja siellä käytiin läpi monta asiaa. Me puhuimme Unkarin perustuslaista ja päätimme lähettää Venetsian työasiakirjan Euroopan neuvostoon. Siellä on paljon asioita, jotka ovat vertailevia Ja täytyy sanoa, että mitä tulee EU- liittymisen ihmisoikeuksien yleissopimukseen, Parissa oli parlamentin välinen kokous, ja me katsomme, että Euroopan neuvostossa sovittiin sopimuksesta, eli siis kirjallisesta asiakirjasta, ja EUn ehdokkaat Strasbourgin tuomioistuimen tuomareiksi valitaan menettelyssä sopimuksen artiklan 155 mukaisesti. Eli ryhmä valitsee nämä ehdokkaat ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja myöskin päätimme, että tavallinen kokous 24 lokakuu, 24. lokakuuta siirretään 5. lokakuuta ja sitten yhdessä asiakirjassa käsiteltiin komission asiakirjaa koskien vetomuksia. Ja siinä puhutaan siitä, että vetomusvaliokunta pystyy järjestämään mahdollisesti kuulemisia sen jälkeen, kun on saatu kansalaisilta näitä aloitteita. Ja sitten mitä tulee näihin muihin vetomuksiin ja kansalaisaloitteeseen, aloitteen suhteen komission on velvollisuus ryhtyä toimiin silloin, kun komissio, ja meidän täytyy miettiä, mikä vastuu on vetoomusvaliokunnalla. Ja näin ollen me laadimme kirjeen tästä asiasta. Eli myöskin perussopimusvaliokunta haluaa toimivaltuuksia näissä kysymyksissä. Mielestäni tämä oli tärkeä kysymys ja näitä asioita siis käsiteltiin eilen koordinaattorin kokouksessa. Ja nyt voimme siis siirtyä varsinaiselle esityslistalle. Ja nyt muistutan vielä, että tämä kokous välitetään internetissä. Ja me päätimme eilen, että keskustelemme nyt aamulla Martinin mietinnöstä. Eli ehdotus Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan parlamentin tutkijaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Ja puheenvuoron saa nyt Martin, hän voi vähän kertoa tästä asiasta ja alustaa siis tämän ensimmäisen keskustelun tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and thanks for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että Tämän kohdan käsittely siirrettiin tälle aamulle. Niin kuin kollegat tietävät, Euroopan parlamentilla on oikeus perustaa väliaikainen tutkintavaliokunta, joka tutkii rikkomuksia, epäsäännönmukaisuuksia EUn toiminnassa. Tämä ei koske pelkästään toimielimiä, vaan myös jäsenvaltioiden virastoja ja hallintoa. Haluan korostaa sitä heti alusta saakka, mitä äsken sanoin. Aiemmissa keskusteluissa on ollut jotakin epäselvyyttä. Tämä on eri asia kuin tilapäinen valiokunta. Meillä on ollut esimerkiksi ilmastonmuutoksen tiimoilta tällainen ad hoc valiokunta. Meillä on 175 ja 176 säännöt työjärjestyksessä tätä varten. Tutkintavaliokunnat tutkivat nimenomaan epäilyksiä väärinkäytöksistä suhteessa EUn lainsäädäntöön. Tässä mietinnössä rajoitutaan parlamentin valtaan perustaa tutkintavaliokuntia ja siihen, että parlamentilla on lisää oikeuksia, toimivaltuuksia tällaisten valiokuntien suhteen. Kolme tutkintavaliokuntaa on ollut olemassa vuodesta 1995. Tämä ei ole siis jokapäiväistä. Edes parlamentin toimikauden aikana se on siis varsin harvinaista. Meillä on ollut transitjärjestelyistä tutkintavaliokunta, BSEstä toinen ja kolmas Equitable Life vakuutusasioista. Equitable Life tutkintavaliokunnan loppu tulos oli sellainen, että tutkintavaliokunta totesi, että sillä ei ole riittäviä valtuuksia tehdä riittävän kattavia tutkimuksia kyseessä olevassa asiassa. Se, että tutkintavaliokuntia perustetaan ja käytäntö sen takana on mukana Maastrichtin sopimuksessa. Mutta on vain oikeus perustaa tällainen tutkintavaliokunta. Ja tietysti meillä on sitten toimielinten väliset sopimukset, jotka määrittelevät sen toimintaa. Nyt kun ajatellaan parlamentin tutkintavaltuuksia, artikla 226 niin Euroopan parlamentti voi toimia oma-aloitteisesti niin, että komissio ja neuvosto siihen suostuvat. Meillä on Equitable Life-tutkimuksen suositukset ja tarkoitus täytäntöön Lissabonin toimivaltuudet. Nyt ensimmäistä kertaa yritämme määritellä uudet menettelyt ja toimivaltuudet suhteessa tutkintavaliokuntiin. Mitkä ovat nykyiset rajaukset, mitä Equitable Life-tutkintavaliokunta totesi. Ensinnäkin meillä ei ole todellisia valtuuksia, paitsi nimetä ja saattaa häpeään, mutta muita valtuuksia meillä ei oikeastaan ole. Jos, tut- jos todistaja toteaa, että enpä tule, niin asia loppuu siihen. Ei tämä ole kovinkaan tyydyttävä lopputulema tutkintavaliokunnan kannalta. Ei ole minkäänlaisia sanktioita, seuraamuksia, jos todistajat kieltäytyvät. Ei ole sanktioita, jos annetaan vääriä lausuntoja. Tutkintavaliokunnalla ei ole mahdollisuutta pyytää kansallisia tuomioistuimia apuun. Niin ikään ei voida pyytää todistajan lausuntoja todistajilta jos hierarkiassa ylempänä oleva ei, ei, ei pysty päättämään, kenet lähettäisi. Meillä ei ole pääsyä tiettyihin asiakirjoihin. On hyvin tärkeää, että emme me pyydä minkäänlaista avointa valtakirjaa sille, että saisimme mitä tahansa tutkittavaksemme, vaan tutkinnan puitteissa tutkintavaliokunnan pitäisi saada kaikki relevantit asiakirjat käyttöönsä, joita viranomaisilla toimielimillä on. Tutkintavaliokunnalla pitäisi olla oikeus kutsua unionin kansalainen mukaan luettuna virkamiehet sekä unionissa että jäsenvaltioissa kuultavaksi. Valiokunnalla pitäisi olla mahdollisuus toimia niin, että jäsenvaltioita toimielimet lähettävät äh, oikean henkilön paikalle kuultavaksi. Jos me esimerkiksi pyydämme komissiolta tietoja, näin esimerkinomaisesti komissio ensinnäkin päättää, kuka tulee ja edustaa komissiota kyseisessä tilanteessa, mutta jos sitten toteamme, että henkilöllä, tietyllä henkilöllä voi olla tiettyjä tietoja toimielimessä, niin meillä, on, meillä pitäisi olla oikeus pyytää nimenomaan tätä henkilöä kuultavaksi. en tietenkään halua dramatisoida tilannetta, mutta periaatteessa antaisimme jonkinlaisen oikeusperustan tilanteelle, jossa meillä on, on, on tällainen pelin poikkipuhaltaja, ilmiantaja. Eli ei tarvitsisi henkilöstösääntöä tai muita määräyksiä lähteä rikkomaan, jos antaa oman lausuntonsa tutkimuksessa. U- eli siis sääntöjen mukaisesti yhteistyötä täytyy tarjota sekä toimielinten että jäsenvaltioiden taholta. Aina kun on epäilys rikkomuksesta, äh, niin asiakirjat täytyy toimittaa. Äh, tietysti äh, rikollista on, on lahjominen ja kieltäytyminen todistajan lausunnosta asiat täytyy kuvata sellaisina kuin ne ovat todellisuudessa tapahtuneet. Täytyy pystyä selkeästi kertomaan, mitä on tapahtunut ja milloin. Jos näin ei tapahdu, niin sanktiot olisivat mahdollisia. Jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin kansallisen lainsäädännön puitteissa yksilötasolla. Sanktioiden pitää olla oikeudenmukaisia ja harvoissa tapauksissa jos virkamiehet eivät sitten toimisi sääntöjen mukaisesti, niin sanktiomahdollisuus on myös tässä olemassa. Koskemattomuuden mm, poistaminen ei olisi eh, sääntöjen vastaista, kun otetaan huomioon, että tutkintavaliokunnan täytyy saada selvyys ja totuus hallinnon toimimattomuudesta tai rikkeestä. Puheenjohtaja, tämä on hyvin laaja johdantopuheenvuoro ja mielelläni kuuntelen kysymyksiä ja käyn keskustelua kollegoiden kanssa. Tämä oli aika kattava johdanto. Minkäänlaista yhtä ja ainoa tulosta ei ole tutkintavaliokunnista saatu aikaiseksi, vaan on käynyt niin, että olemme tutkineet asiaa, kenties on tehty suosituksia ja sitten on jäänyt asianosaisten tahojen vastuulle täytäntöönpanna toimenpiteet tutkintavaliokunnan täytyy pyrkiä löytämään totuus. On tärkeää, että me pystymme tämän tehtävän toteuttamaan niin, että valiokunnalle annetaan tiedot. Toistaiseksi meillä ei ole sanktio, sanktiomahdollisuutta. Me emme ole tuomioistuin tutkintavaliokuntana, eli ei ole mahdollisuutta esimerkiksi vangita tai etsiä tiettyä henkilöä. Tutkintavaliokunta vain toteaa, että meidän nähdäksemme tässä ovat asian faktat ja muut sitten ryhtyvät tarvittaviin toimiin. Kiitos. Grazie, onorevole Martin. Kiitoksia, edustaja Martin. Ja sitten muut voivat käyttää puheenvuoroja tästä asiasta. No ensin yksi asia. Niin, Martin, kuunteletteko? Kolme edellistä tutkintavaliokuntaa, jotka on nimitetty. Siis mitkä ne olivat, en oikein ymmärtänyt. Martin, kuunteletteko minua? Sorry. Yes, chair, there were three. Niin, puheenjohtaja. Transit-järjestelyt yhteisössä oli ensimmäinen. Kyse on yhteisen maatalouspolitiikan tuista ja muista tavaroista, jotka ylittävät rajoja. Sitten oli BSE-skandaali, lehmän skandaali, tutkinta ja kolmanneksi Equitable Life vakuutustutkinta. Tämähän johti brittihallituksen toimiin, vaikkakaan aiempi hallitus ei, tehnyt mitään, niin se oli minun oma hallitukseni. Sitten Jättenmäki. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. puolesta haluaisin kiittää esittelijä Martinia tästä tekstistä. Tutkintaoikeus on tärkeä parlamentin valvontaoikeus. Ja tarkoituksena on selvittää totuus menneistä toimista ja Mielestäni tuomioistuin ei ole tässä pätevä toimija, vaan kysehän on yhtäältä lainsäädäntövallasta ja tuomioistuinvallasta ja parlamentilla ei, tai meillä on sellaisia oikeuksia, mitä parlament, tuomioistuimella ei pitäisi olla. Mutta tietenkin tutkintavaliokunnalla pitäisi olla riittävät toimintavalmiudet tutkimusten hoitamiseksi. Ja olen esittelijä Martinin kanssa samaa mieltä siitä, että tutkintavaliokunnilla pitäisi olla rajaton pääsy asiakirjoihin ja tietoihin, jotka voisivat auttaa heitä heidän tutkintatoimissaan. Muutenhan eivät voi suoriutua tehtävästään hyvin. Valiokunnalla pitäisi olla mahdollisuus saada tietoa yhteisötasolta ja myöskin kansallisilta toimijoilta. Olipa kyse luonnollisista tai oikeushenkilöistä. Ja lisäksi tutkintavaliokunnalla pitäisi olla oikeus kutsua kuultavaksi kuka tahansa henkilö, myöskin unionin virkamies tai sitten myöskin asiantuntijoita, joiden tietoja tarvitaan tutkinnan suorittamisessa. Ja tyytyväisyydellä panin merkille, että jatkokeskustelulle tämä asiakirja kyllä luo oivan pohjan täällä meidän valiokunnassamme. Kiitoksia. Grazie. Onorevole Agnon. Kiitoksia. Seuraavaksi Agnon. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin nyt kiinnittää valiokunnan huomion sivulle 26. Siellä on tämä sana summon. Ja en tiedä, onko tämä jonkinlainen käännösvirhe, kun tässä nyt tässä englanninkielisessä versiossa on pari muutakin virhettä. Mutta Martin on käyttänyt tätä sanaa pari-kolme kertaa. Tämä on aika ikävä kehitys. Tämä verbi summon englanniksi tarkoittaa sitä, että se viittaa siihen, että meillä ei ollut mitään vaihtoehtoa Lisabonin suhteen, mutta nyt britti voi katsoa, että joku ikin ulkomaalainen voi pakottaa hänet jonkinlaiseen kuulemiseen. Ja minä en pidä siitä, mitä tämä kuulostaa. Ja sitten, mitä sanktioita käytetään, jolla pakotettaisiin maamiehen jonkinlaiseen kuulemiseen EU-ssa? No sitten hän puhui näistä whistleblowereista, ilmiantajista. Ja toivottavasti tässä nyt ei ole ristiriitoja tai tekopyhyyttä, mutta ajatellen Bernard Colony ja Martin Dresner, jotka saivat potkut sen jälkeen, kun he olivat ottaneet esille tiettyjä ongelmia täällä parlamentissa. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Ja sitten Brons. Thank you. Um, <clears throat> as has been pointed out, the proposed regulation would set... Kiitoksia, niin kuin on sanottu niin tämä tarkoittaisi sitä, että henkilöitä pitäisi tulla kuultavaksi ja lisäksi olisi velvollisuus vastata kysymyksiin. Ja se tietenkin vaikuttaa jokaisen yksittäisen yksityisyyteen. Ei tarkoita tällä sitä, etteikö tämä olisi joskus perusteltua, mutta tässä pitäisi olla mahdollisuus kansallisilla tuomioistuimella hoitaa nämä asiat kuten tällä hetkellä Euroopan unionissa on mahdollisuus toteuttaa, mutta on tietenkin selvää, että Euroopan unioni ei ole mikään suvereni valtio, vaikka siihen kovasti pyrkiikin. Niin, ainakin on selvää, mikä on homman nimi tällä hetkellä. Eli tässä nämä valtuudet menevät pidemmälle kuin esimerkiksi kotimaassani valiokunnissa. Kyllähän henkilöitä voidaan kutsua paikalle, mutta yksittäiset tapaukset ovat osoittaneet, että henkilöt voivat kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin tai kierrellä ja kaarella. Esimerkkejä tästä kyllä löytyy esimerkiksi sellainen tapaus, että henkilö oli paikalla, mutta hän ei vastannut näihin kysymyksiin, joten minun mielestäni tämän tyyppisiä oikeuksia ei pitäisi antaa ylikansallisille taholle varsinkaan jos kyse ei ole sellaisesta tahosta, joka kuuluisi yhdistyneen kuningaskunnan toimivallan piiriin. Kiitoksia. Duff. Kiitoksia seuraavaksi Duff. Uh, um, president, uh, Puheenjohtaja, hyvää huomenta. Pidän tervetulleena sitä seikkaa, että tartumme tähän aloitemahdollisuuteen, joka meillä on Lissabonin myötä näin nopeasti. Meillä on mahdollisuus edistää tutkimusta ja tutkintaa. Tämähän on perustavanlaatuinen parlamentaarinen erityispiirre. Se on olemassa toki eri muodoissa, mutta jonkinlaisessa muodossa kaikissa parlamenteissa. Historiallisesti on aika omituista, että tällä parlamentilla on ollut tämä konsti käytössä vain kolmeen otteeseen. Voisin kuvitella, että tutkintavaliokuntaan välineenä turvauduttaisiin useamminkin nyt kun lainsäädäntö on olemassa. On hyvin tärkeää, että asia saadaan korrektiin muotoon. Pitää paikkaansa, että kyseessä ei ole tuomioistuin, mutta tavallaan se, se, se muistuttaa muodoltaan sellaista. Tietysti täytyy ottaa huomioon asian liittyvät arkaluonteiset kysymykset. Ja täytyy pohtia asiaa huolellisesti. Minulla oikeastaan olisi kaksi kysymystä mielessäni. Ensinnäkin, mitä sitten oikeusasiamieheen tulee? Mikä on hänen roolinsa? Miten tutkintavaliokunta sopii yhteen oikeusasiamiehen valtuuksien kanssa. Hänkin hän tutkii tapauksia, joihin liittyy mahdollisia väärinkäytöksiä hallinnon äh, ri, äh, huonoa hallintoa. En tiedä, onko David Martin puhunut oikeusasiamiehen kanssa, mikä on suhde parlamentaarisen tutkinnan ja toisaalta oikeusasiamiehen tutkinnan välillä. Täytyy olla varmoja siitä, että me emme astu hänen valtuuksiensa ja tehtäviensä varpaille. Voi olla, että oikeusasiamiestä voitaisiin, voitaisiin pyytää auttamaan, avustamaan tutkintavaliokuntaa sen tekemässä työssä. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla vaarantaisi oikeusasiamiehen riippumattomuutta. Sitten toinen kysymys. En edelleenkään aivan selkeästi näe, mitä tapahtuisi ihmisille, jotka kieltäytyvät antamasta todistajan lausuntoaan. Erityisesti jäsenvaltioiden virkamiehille. Totta kai tämä kaikki on vielä spekulaatiota, mutta olettaisin, että kansalliset virkamiehet varsin tiheän tahtiin sitten saisivat kutsun tulla todistamaan oletetusta rikkeestä sen suhteen, kun EU-lainsäädäntöä on sovellettu. Täytyy olla varovaisia, että ei käy niin, että perustetaan jonkinlainen järjestelmä, joka sitten johtaa perustuslaillisiin ristiriitoihin, yhteen törmäyksiin jäsenvaltioiden ja parlamentin kesken. Tällaisia on jo nyt riittävästi, eikä ole tarvetta enää niitä lisätä. Ja vielä yksi kommentti. Sivulla 17 kohdassa 14.3, artikla siis 14.3, joka liittyy valaan. Silloin kun minä olen ollut tuomioistuimen edessä, niin minun täytyy aina antaa vala ennen kuin annan todistajan lausuntoni, eikä niinkään, että todistajan lausunnon jälkeen annan valani. Olisi aika kummallista, että kun tavallinen muotoiluhan on se, että lupaan ja vannon, että kerron totuuden. Tulen nyt kertomaan totuuden. Näinhän tavallisesti toimitaan. En tiedä, mistä tämä asiakirjassa oleva muotoilu on peräisin. No sitten aikataulu. Kuinka nopeasti esittelijä katsoo, että asia voisi edetä? Ja entäpä Puola puheenjohtajavaltiona, näyttäisikö se olevan halukas tarttumaan aiheeseen? Chiede di parlare la Kiitoksia sitten jäätteenmäki vielä, olkaa hyvä. Thanks. Uh, sorry, sorry. Uh, my British colleague. Niin, brittikollegat hiukan ihmettelivät tätä sanaa saman. En tiedä, mikä se olisi mikä olisi parempi termi, mutta kyllähän unionilla pitäisi jonkinlaista valvontaa oikeutta olla olemassa. Kaikki valtiothan haluavat saada mahdollisimman paljon rahaa unionilta, sehän on tällä hetkellä fakta, mutta kaikki eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä muissa maissa tai edes kotonaan tapahtuu, miten näitä varoja käytetään. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että Euroopan unionilla olisi tällainen valvontaoikeus. Ja uskon, että kansalliset hallituksetkin olisivat kiinnostuneita siitä, miten esimerkiksi kehitysapuvaroja käytetään – hän käyvät itsekin paikan päällä tarkastelemassa mahdollisia epäkohtia, joten en minä tässä nyt mikään kansallismielinen ole, mutta jos Euroopan unioni antaa varoja kansallisille tahoille käyttöön, niin kyllähän meidän tulisi jollakin tavalla valvoa varojen käyttöä tai meidän pitäisi olla varmoja siitä, että hallinto pelaa moitteettomasti ja meidän tulee varmistaa, että näin myös on. Prima di dare la parola Ano. Siellä on vielä yksi. Anjo, olkaa hyvä. Yes, Chairman, just... Niin, puheenjohtaja, palaisin nyt vielä tähän. Mitä eu varo meni Equitable Lifeen? Prima di, non vedo altre man... Muita käsiä ei ole pystyssä, eli lopuksi puheenvuoron saa Martin, mutta haluaisin kysyä yhtä asiaa minä myös. Kaikissa kansallisissa lainsäädännöissä on katsottu, että parlamentti voi tehdä tutkimuksia. Ehkä voitaisiin tehdä vertaileva tutkimus eri jäsenvaltioiden välillä, Meillähän on jo yksi tutkimus tästä aiheesta ja tämä nyt oli yksi huomio. Italiassa on tehty äh, perustettu paljon tutkintavaliokuntia monista asioista ja yksi ongelmista liittyy suhteista oikeudelliseen järjestelmään. Siinä mielessä, että on esimerkiksi painostettu eri tahoja. Ja artiklassa 26 sopimuksessa, joka, liittyy, joka on tehty Euroopan unionin toiminnasta, on hyvin selkeä, koska ei voida perustaa tutkimusvaliokuntaa, mikäli etukäteen ei ole tehty oikeudellisia tutkimuksia. Ja silloin kun tämä tutkimus käynnistetään, komission täytyy tarkastella asiaa. Eli tilanne on nyt aika selkeä, mutta tähän liittyy tiettyjä epäilyksiä. Tutkimusvaliokunnan ei tarvitse toimia samalla tavalla kuin tuomioistuimen. Tuomioistuimet sitten päättävät rikosoikeudellisista kysymyksistä, mikäli kyse on rikoksista, tai sitten velvollisuuksista oikeuksista. Mutta parlamentilla ei ole tällaista valtaa. Sillä on erilaisia valtuuksia esimerkiksi kun ajatellaan poliittisia kysymyksiä. Joten tämä yhteensopimattomuus tutkintavaliokunnissa liittyy nyt näihin kysymyksiin. Eli kun ajatellaan näitä oikeudellisia tutkimuksia, se nyt estää aika paljon näiden tutkimusvaliokuntien toiminnan tehokkuutta. Ja artiklassa 26 on todettu tästä asiasta, mutta tähän mielestäni ei ole nyt ratkaisua. Eli tässä nyt ei voi olla oikeudellista valvontaa tässä mielessä. Ja korostaisin vielä sitä, mitä tietoja saadaan eri jäsenvaltioiden voimassa olevasta lainsäädännöstä. Ja sitten vielä Martin saa puheenvuoron. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille hyvistä tärkeistä kysymyksistä. Kiitos edustaja Jäätteenmäki tuesta. Me selkeästi olemme samoilla linjoilla. Tietysti on yksityiskohtaisia ehdotuksia mahdollisesti tulossa muuttaa mietintöä. Mielelläni otan niitä vastaan. Mutta joka tapauksessa lähtökohtamme on sama. Meillä on oltava laajat valtuudet kutsua paikalle todistajia ja saada todistajan lausunnot niin, että saamme kuvan siitä, mitä todella on tapahtunut. vielä ennen kuin kommentoin näitä itse asiakysymyksiä Equitable Lifeista. Kyse ei ole pelkästään yhteisön rahoituksesta, vaan huonosta hallinnosta ja EU-lainsäädännön rikkomisesta. Britti hallitus ei hyväksynyt sitä, että EUn direktiivejä ei asianmukaisesti täytäntöön pantu. Ja monet britit ja muut sijoittajat kärsivät Equitable Lifeissa – Eli meidän johtopäätöksiämme käytettiin, jotta sitten merkittävät kompensaatiot, korvaukset maksettiin kärsineille. Kaikki, jotka olivat tähän aikaan parlamentin jäseniä, niin muistavat ne tuhannet kirjeet, jotka saimme kansalaisilta. Todellakin pystyimme tutkintavaliokuntana toimittamaan kansalaisille myönteisiä tuloksia, myönteisiä viestejä. No sitten tämä sana summon, kutsua kuultavaksi ja sen huono kaiku korvissa. Me katsomme, että jotta me voimme toimia tehokkaasti, täytyy olla mahdollisuus kuulla todistajia, kutsua heidät kuultavaksi. Mutta varmasti edustaja, joka tämän kommentin esitti, haluaisi liioitella tätä myös lehdistössä ja tiedotusvälineissä. Tuskinpa nyt normaalia Matti Meikäläistä kutsutaan sieltä kadulta ihan Brysselin kuultavaksi näistä asioista. Kyse on tietysti siitä, että kansallisten viranomaisten kautta nämä pyynnöt esitetään. Euroopan unioni ei pakota ketään yksittäistä henkilöä tänne, ei Euroopan parlamentti luo näitä sanktioita, vaan kansalliset viranomaiset luonnollisesti ovat tässä välikäteenä toimimassa, ovat itse toimijoita. Jos Ison-Britannian kansalainen kieltäytyy yhteistyöstä, ja jos tämä kieltäytyminen on perusteetonta, niin me voisimme pyytää tietysti oikeusjärjestelmää Isossa Britanniassa tutkimaan prosessin. Ja sitten siellä tuomioistuin tutkii, oliko oikeus kieltäytyä yhteistyöstä. Jos sitten ei ole perusteita kieltäytymiselle, niin mitkä olisivat asianmukaiset sanktiot tästä Ison-Britannian lakien mukaisesti. Sama pätee myös muihin jäsenvaltioihin. Ei ole mitään äh, supra ylikansallista EU-lainsäädäntöä, joka ylittäisi kansallisen lainsäädännön tässä asiassa. Sitten Duffin kommentti. En ole vielä puhunut oikeusasiamiehen kanssa. Tietyt säännöt tutkintavaliokunnista perustuvat oikeusasiamiestäkin koskeviin päivitettyihin sääntöihin. Eli tämä tausta totta kai asiaan liittyy. Se, että meillä on jo tutkintavaliokuntia perustettu aikaisemmin ja meillä on säännöt, niin en usko, että tässä on ristiriitoja sen suhteen, mitä parlamentti tekee ja mitä oikeusasiamies tekee. Mutta joka tapauksessa tämä täytyy huolellisesti pohtia, mikä kuuluu oikeusasiamiehen tutkimukseen, mikä parlamentin tutkimukseen. Sitten artikla 47.5 ja tuomioistuin. En usko, että tämä nyt on tärkein osa mietinnössä. Siinä todetaan, että todistajat voivat antaa valan, mutta ei se ole millään tavalla pakollinen meillähän on jäsenvaltioissa hyvin äh, eri, erilaisia perinteitä tässä asiassa. Eli kun oikeus perinteisen tietyssä valtiossa tällainen vala ei kuulu, niin emme me sitä millään tavalla äh, pakota kenellekään. Jos sanktioita sitten määrätään, niin jäsenvaltioiden tasolla se tuskin toteutuisi. Se on varsin epätodennäköistä. Mutta totta kai jäsenvaltioiden tulisi tässä sanktiomahdollisuudessa olla mukana. No sitten puheenjohtajan kysymys. Hyvin tärkeä kysymys. Ensinnäkin miksi me jatkamme tutkintaamme valiokuntana, jos oikeus on lopettanut tutkimuksen tai on, oikeus on puuttunut asiaan. Tutkintavaliokunta voi myös keskeyttää työnsä, jos oikeusmenettely käynnistetään. Ja tietysti täytyy tutkia erityisolosuhteita kyseisessä tapauksessa, josko on päällekkäisyyttä. Sihteeristö on tutkinut, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu, ja tässä pari kolme esimerkkiä. Esimerkiksi Belgiassa kieltäytyminen osa, antaa todistajan lausunto, siitä voi seurata sanktioita, jopa vankeusrangaistus. Ja tietysti myös sakkoja on Ranskassa. Jos ei osallistu tutkintavaliokunnan työhön todistajana, niin voi saada jopa 7500 euron sakot. Luxemburgissa väärä vala tai tut- todistajien lahjonta voi johtaa kahden kuukauden kolmen vuoden vankeuteen. 25 euroa ja siitä ylöspäin sakkomahdollisuuskin on olemassa. Aika kummallisia summia, mutta joka tapauksessa olemme tehneet vertailuita. Ja jos valiokunta katsoo hyödylliseksi, niin voimme tehdä kattavammankin vertailun jäsenvaltioiden tilanteessa tässä asiassa. No sitten aikataulu. Me ymmärrämme epävirallisista yhteyksistä, että Tanska puheenjohtajavaltiona olisi innokas viemään asiaa eteenpäin. Mutta kun ajattelemme omaa aikatauluamme, niin tämä kyllä vaatii vielä lisää keskusteluja parlamentissa. Voitaisiin kuvitella, että täysistunto kenties hyväksyisi asian marras-joulukuussa ja sitten tuleva puheenjohtajavaltio ottaisi asian siitä eteenpäin. Mutta ei minulla ole mitään lukkoon lyötyä aikataulua vielä mielessäni. Tämä voisi olla jonkinlainen ohjenuora. Haluaisin komission jäsen Sefcovicia kiittää kiinnostuksesta tähän aiheeseen – ja ennen kaikkea haluan kiittää valiokunnan sihteeristöä, koska jo 4-5 kuukautta sitten olimme yhteyksissä. Ja silloin keskustelimme tällaisesta mietinnöstä ja sen parametreistä. Ja tämä nyt on lopputuloksena juuri sitä, mitä minä halusin. Ja todellakin arvostan työtä, joka mietinnön eteen on tehty. Se kyllä täyttää minun tavoitteeni ja toivottavasti myös valiokunnan tavoitteet. Kiitos puheenjohtaja. Bene. Allora mi anche noi. Kiitoksia. Eli meidän täytyy nyt määritellä valiokunnan aikataulu. Eli esittelijä haluaa siis äänestää tästä valiokunnassa aika pian. Eli äänestäminen voitaisiin hoitaa 11. lokakuuta tässä valiokunnassa. Ja äänestys valiokunnassa 11. lokakuuta Eli 11. heinäkuuta voidaan keskustella. tarkistus jättämiselle 14. marraskuuta ja sitten 4. lokakuuta näistä keskustellaan ja sitten äänestys on 11. lokakuuta. Ja jos tähän ei ole huomioita, niin näin voimme sitten määritellä aikataulun. Kohta seitsemän on käsitelty. Ja seuraavaksi siirrymme äänestyksiin. No kello vielä ei ole kymmenen. Niin. Mm. No, no se on Fare subito Draskowski? Fare subito Draskowski, però vuol dire che i voti cominciano a 10 o sospendiamo. Mm. Sentiamo che cosa dice. Onorevole Tarkovski. Edustaja Tarkovski, nyt olisi aika äänestää, tai siis kymmeneltä. Kello vielä ei ole kymmenen. Kello on melkein varttia vaille. En tiedä, haluatteko te aloittaa, tai sitten voimme myöskin keskeyttää istunnon. No, nyt voimme siis siirtyä kohtaan 15. Eurooppalainen ohjauskausi. Ja Tarkovski alustaa tämän keskustelun. Ja sitten kymmeneltä aloitamme äänestyksen ja jatkamme sitten sen jälkeen. Eli Tarkovski, teillä on puheenvuoro, Well, <clears throat> we, we are to deliver an opinion on, on European semester. Tarkoituksena on laatia teksti ohjausjaksoon liittyen. Jatamme kantaa Pervans Beresin mietintöön ja siihen, millä tavalla parlamentti ja komissio voivat arvioida tätä tekstiä. Keskustelua on käyty oikeusperustasta, eli artiklasta 121 sekä 136. Siinä viitataan jäsenvaltioiden budjettikurin tarkempaa valvontaa komission toimesta – Eli nämä voisivat luoda oikeusperustan tälle toiminnalle. Kyse on siitä, että jäsenvaltiot valmistelevat uudistusohjelmia, konvergenssiohjelmia ja komissio tarkastelee näitä ohjelmia. Ja ongelmanahan on ollut se, että tämä uusi toiminta, eli tämä ohjausjaksojärjestelmä, niin parlamentin rooli siinä yhteydessä ei ole ollut kovinkaan selkeästi määriteltynä ja Ekon valiokunta ja neuvotteluiden aikanakin on käynyt ilmi. että asetusta tulisi tarkentaa ja virtaviivaistaa menettelyjä ja määritellä parlamentille selkeän toimintaroolin. Kyse on tavanomaisesta lainsäätämisjärjestyksestä ja ensimmäinen käsittely on päättymäisillä. Viimeinen kolmikantaneuvottelu kokous järjestettiin eilen. Tarkoituksena on toimia siten, että parlamentti olisi mukana kaikessa kolmessa vaiheessa. Ensinnäkin olisi yhteinen parlamentaarinen valiokunta, jossa olisivat Ekon, työllisyys- ja budjettivaliokunnan jäseniä, ja ne olisivat mukana sitten tässä kolmivaiheisessa ohjausjaksojärjestelmässä. Työ alkaa koordinaatiovaiheella. Parlamentti ehdottaa, että asiasta vastaava komissaari vastaisi Ekon valiokunnan kuulemistilaisuudessa kysymyksiin ja sitten sitten olisi tarkoituksen järjestää parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteiskokous ja sitten päätöslauselma EU 2020 strategiasta. Ja täysistunto käsittelyssä vastattaisiin parlamentaarikkojen kysymyksiin. Eli näin koordinaatiovaiheessa. Ja sitten valvontavaiheessa me järjestäisimme workshoppeja erityisesti kuulemistilaisuuksia kun jäsenvaltiot ovat ohjelmiaan viilaamassa kuntoon. Me voisimme keskustella niiden edustajien kanssa. EKon voisi järjestää asiantuntijapaneeleita ja tärkeä seikka on se, että komissio kertoisi EKon valiokunnassa parlamentille, mikä on sen lähestymistapa. Ja sitten toinen yhteisparlamentaarinen kokous järjestettäisiin. Nämä kaksi vaihetta kun olen nyt keskustellut neuvottelijoiden ja komission edustajien kanssa, niin nämä eivät ole kovinkaan ongelmallisia. Me olemme esittäneet selkeät kantamme ja kaikki, valio... kaikki ovat olleet oikeastaan samaa mieltä kanssamme, mutta suurin ongelma liittyy tähän kolmanteen vaiheeseen eli seurantavaiheeseen. Parlamentti ehdottaa tällaista vastuujärjestelmää, eli jäsenvaltiot joutuvat parlamentin edessä kertomaan omasta toiminnastaan ja voisimme keskustella ennen mekanismin hyväksymistä hallituksen edustajien kanssa ja se tietenkin aiheuttaa heille päävaivaa. Eli että jäsenvaltiot joutuisivat parlamentin kuulemistilaisuudessa kertomaan omasta politiikastaan tai että neuvosto joutuisi parlamentin edussa perustelemaan, miksi tällaisia stabilointitoimenpiteitä on otettu käyttöön, joten tämä on se kaikista kiistanalaisin kysymys näissä neuvotteluissa ja päätöstä ei ole helppo tehdä. Toinen tärkeä kysymys, joka liittyy myöskin parlamentin toimintaan ja meidän valiokuntamme toimintaan, on se, että millä tavalla me lähtisimme tähän toimintaan. Neuvosto ja osittain komissiokin tietääkseni haluavat hoitaa asian asetustekstillä, mutta mehän lähdimme liikkeelle siitä, että meillä olisi toimielinten välinen sopimus tällä saralla käytössä näiden suhteiden hoitamiseksi. Mutta kuten sanottu, kolmikantan neuvottelut päättyivät vasta eilen illalla. Suurin osa erittäin tärkeistä kysymyksistä ovat tässä asetusehdotuksessa mukana ja parlamentaariset valiokunnat kuitenkin, tai parlamentin ryhmät kuitenkin vaativat tätä toimintojen välistä sopimusta. Nyt me keskustelemme siitä, että mitä me omaan lausuntoomme kirjaamme ja mistä meidän tulisi konkreettisesti neuvotella. Parlamentin kanta, kuten vastuuvaliokunta Ekonin lausumastikin käy ilmi, niin haluaisin keskustella näistä mainituista asioista, mutta lisäksi on kyse myöskin siitä, että miten tämä unionin koordinointitoiminta toteutuisi, että meidän tulisi keskustella laajemminkin tästä lähestymistavasta ohjausjärjestelmän liittyen. Ja jurivaliokuntahan on antanut lausuntonsa aiheeseen liittyen, mutta kyse on myöskin oikeusperustasta. Tuomioistuinhan ilmoitti, että meidän tulisi valita yksi oikeusperusta, mutta oikeuskäytäntö on osoittanut, että tarvittaessa voitaisiin käyttää useampiakin oikeusperustoja, mutta meidän tulisi käyttää 121 eikä 137 ja tämän tyyppisistä kysymyksistä voisimme keskustella, joten Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että kyse on kysymys näistä välineistä, toisaalta myöskin parlamentin kannasta näihin välineisiin liittyen. Eli mihin perustaisimme työn ja sitten kysymys tästä varsinaisesta oikeusperustasta. Nämä kysymykset ovat ne, joihin meidän tulisi ottaa kantaa ja olisin kiitollinen, jos voisitte kommentoida näitä ja meidän pitäisi mahdollisimman pikaisesti päästä näitä asioita käsittelemään, sillä kuten sanottu, ensimmäinen käsittely on jo ihan loppusuoralla. Kiitoksia. Duff. Duff on pyytänyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Um. Anteeksi. Ensin olikin Gualtieri. Täytyy nyt noudattaa tätä järjestystä. Gualtieri, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni olisi nyt hyvä, että tämä valiokunta laatisi lausunnon eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Kuten Tarkovski just sanoi, tämä on erittäin kysymys, kun ajatellaan Euroopan parlamentin roolia eurooppalaisessa ohjausjaksossa, josta on puhuttu Beresin mietinnössä – Mielestäni tämä eurooppalainen ohjausjakso liittyy yleisempiinkin kysymyksiin. Eurooppalainen ohjausjakso on vähän merkillinen, merkillisessä asemassa institu- instituutioissa. Sitä ei ole olemassa. Eurooppalainen ohjausjakso teknisesti sitä ei ole säännelty muuttamalla käytännössääntöjä kasvu- ja vakaussopimuksessa. Mutta samassa komission tiedonannossa, tai näissä kahdessa, jotka komissio on tehnyt tästä asiasta, siellä tämä asia esitellään elementtinä, johon liittyy koordinaantia ja erilaisia taloushallinnon osia sekä verokysymyksiä että makrotalouden vakauselementtejä ja myöskin kasvuun liittyviä elementtejä. Eli tässä kolme pilaria ja niiden päällä lepää sen Eurooppa 2020 strategia. Mutta sitten tämä ohjausjakso ja se, että se olisi liittynyt sääntelyyn kaikkien taloussääntelytoimien osalta. Ja tämä sääntely liittyy sääntöihin, joka koskee vain yhtä elementtiä, eli siis kasvu- ja vakaussopimusta. Ja on selvää sopimusten pohjalta, että jäsenvaltiot koordinoivat talouspolitiikkaa EUn sisällä. Siis tämähän on artikla 5 sopimuksesta. Ja sitten 121 kohta 6. Parlamentti ja neuvosto sääntelevät elementtejä, jotka määrittelevät taloushallintoa ja valvontaa, ja se hoidetaan asetuksin. Mielestäni valiokunnan pitäisi ensinnäkin käsitellä tätä, tämän ohjausjakson institutionaalista statusta ja antaa sille tällainen status. Ja meidän tulee todeta, että Beresin mietinnössä on todettu, että ohjausjaksoa voidaan säännellä asetuksella tai sitten toimijoiden välisellä sopimuksella. No siis tämä nyt on ensimmäinen keskustelu tästä. Ja meidän täytyy todeta, että noudattaen artiklasta 21.6 pitäisi käyttää asetusta. Toiseksi katsoisin, että se, että erotetaan tämä ohjausjakso suorasta yhteydestä ainoastaan yhteen taloushallintoelementtiin, eli siis kasvu- ja vakaussopimukseen. Tämän avulla voidaan korjata myöskin se, mikä vähän poliittisempi asia, eli tämä taloushallintomalli. Eli muodollisesti meillä pitäisi olla kasvua ja sitten meillä pitäisi olla välineitä, joilla tämä voidaan toteuttaa. Mutta ohjausjaksokin on kiinnitetty vain tähän ensimmäiseen aspektiin. Eli meidän pitäisi irrottaa tämä ohjausjakso siitä, että se on vain johdannainen kasvu- ja vakaussopimuksesta. Ja se pitäisi sijoittaa elementiksi, joka liittyy kaikkeen EU-politiikkaan. Tämä ei liity ainoastaan institutionaalisiin oikeudellisiin kysymyksiin, vaan tällä on myöskin poliittisia vaikutuksia. Ja sitten täytyy arvioida ajatusta, että EUn talouspolitiikka on politiikkojen kokonaisuus, jota koordinoidaan joko keskenään horisontaalisesti, ja sitten on vakauspolitiikkaa ja kasvupolitiikkaa, tai sitten ehkä vertikaalisesti jäsenvaltioiden politiikassa ja EUn politiikassa. Ja sitten tämä liittyy EUn budjettiin, rakennerahastoihin. Ja tämähän silloin täytyy koordinoida jäsenvaltioiden kanssa. Eli EUn politiikka, joka koostuu jäsenvaltioiden politiikoista ja EUn omasta politiikasta. Ja silloin eurooppalainen ohjausjakso olisi koordinointia vertikaalista ja horisontaalista tässä politi- poliittisessa kokonaisuudessa. Ja kaikista näistä syistä mielestäni ohjausjakson statusta täytyy vahvistaa parlamentissa, jotta voimme myöskin kasvattaa sen roolia ja tehdä tästä ohjausjaksosta vahvempi. Ja meidän täytyy miettiä, mitä toimivaltuuksia meillä tässä valiokunnassa on, ja meidän täytyy vahvistaa tämän statusta. Täällä on myöskin DAF ja Brons puhujalistalla. No nyt sitten pitäisi aloittaa äänestys, mutta jos Brons ja Duff haluavat nyt puhua lyhyesti, ehkä voisimme nyt käydä tämän asian vielä loppuun ja miettiä näitä kysymyksiä, joita tulee elämään. Vai haluatko Duff puhua jälkeenpäin? Selvä, eli keskeytämme nyt sitten, siis Tarkovski sopiiko? Niin, eli keskeytämme keskustelun. Ja sitten jatkamme äänestysten jälkeen. Eli nyt sitten äänestys. I don't think I don't.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 tulemme tähän kohtaan, niin hän sitten kertoo vähän tarkemmin. Mutta nyt lähdemme äänestämään. Eli tarkistus 12. EU kompromissi A ensin. Kompromissitarkistus A. Duff, olkaa hyvä. If I could just... Uh, Olisin kiitollinen, jos voisin sanoa muutaman sanan ennen kuin aloitamme äänestyksen aivan lyhyesti. Ensinnäkin Haluan kiittää kollegoita muista ryhmistä yhteistyön hengestä, jonka perusteella kompromissit on laadittu. Erityisesti kompromississa C. Meillä on siis suullinen tarkistus sivulla kolme listalla – lisättäisiin määräys siitä, että poliittiset ryhmät voivat vaatia valiokunnan täyttä kokousta niin, että arvio voidaan esittää. Vastuu arvioraportin laatimisesta – jätetään oikeastaan koordinaattoreille. Täyden valiokunnan kokous olisi vain silloin, kun sopimus ei pidäkään. Koordinaattorihan edustaa poliittista ryhmää. Hän koordinoi poliittista ryhmää nimensä mukaisesti. Ehdotan, että lisättäisiin erityinen eh, eh, Siis eh, tällainen pyyntö olisi oikeastaan ylimääräinen tai turha, liiallinen. Jos käy niin, että esimerkiksi poliittisen ryhmän pääsihteeri ei ole ollut osallisena kuulemisessa ja komission jäsenen hyväksymisprosessissa – ja jos hän sitten poliittisesti yrittäisi viime hetkellä puuttua tilanteeseen, niin että kuuleminen ikään kuin hylättäisiin tai keskeytyisi. Tällainen käytäntö luonnollisesti on pystyttävä estämään, pysäyttämään. Täytyy pystyä toimimaan mahdollisimman objektiivisesti ja tutkia mahdollisimman huolellisesti sen uuden hyväksyntämenettelyn mukaisesti, jota tässä ehdotetaan. Kollegan suuntaan totean, että minä en vastusta sitä, että äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Minä kyllä kunnioitan hänen oikeuttaan esittää suullinen tarkistus, mutta omasta ja Alden puolesta totean, että me vastustamme tarkistusta. Sitten Foxin pyyntö siitä, että olisi edellinen äänestys termistä eurooppalainen sitoumus, European Commitment – niin ikään vastustan sitä, että nämä sanat poistettaisiin. Nehän tulevat suoraan perustamissopimuksesta, perussopimuksesta. Ja tässä yhteydessä on hyvin tärkeää, että noudatamme kirjaimellisesti sopimusta. Kiitos. Kiitoksia sitten Saudargas. Very briefly, Mr. President. Eh, eh. Ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Kiittäisin edustaja Daffia siitä, että ette vastusta, että näistä äänestetään, näistä suullisista tarkistuksista, mutta ihan lyhyesti, jos sallitte, niin turhaa epäilette näitä tarkoitusperiämme. Tarkistusten tarkoituksena on saavuttaa seuraava tilanne. Tarkoituksena on, tai siis on velvoitteena näitä kokouksia järjestää, mutta käytäntöhän tarkoituksena antaa enemmän valtaa koordinaattoreille, mutta heidän näkemyksensä saattaa poiketa valiokunnan näkemyksestä. Joskushan tilanne voi olla hyvin yksinkertainen, eli ei tarvita minkäänlaista ylimääräistä kokousta, mutta joskus on tehtävä vain tiukan paikan edessä päätöksiä. Ne voivat olla sekä hyviä että huonoja, mutta jos koordinaattorit eivät vedä köyttä samasta päästä, niin silloin järjestettävä valiokunnan kokous. Mutta ongelmana on se, että he ovat yhtä mieltä itse asiasta, ja, mutta silti haluavat järjestää ylimääräisen kokouksen, joten tähän me haluamme puuttua. Eli että poliittinen ryhmä voi puuttua tähän tilanteeseen, eli järjestää tämä kokous tämän päätöksen vahvistamiseksi. Tietenkin poliittiset seikat vaikuttavat asioihin, se on kiistaton fakta, mutta tämän tarkistuksen kautta tätä asiaa voidaan käsitellä mainitsemalla niitä tavalla. Kiitoksia. No niin, ja sitten äänestämme. Eli kompromissitarkistus A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tarkistukset 12 ja 1 raukeavat. Sitten tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää yksi vastaan hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus Kompromistarkistus D. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Kompromistarkistus B. Muut ovat rauenneet. Eli kompromistarkistus, kompromistarkistus B Niin ja tähän... Niin, se oli tässä kohtaa. Kompromistarkistus B. Tähän on pyydetty, Fox on pyytänyt kohta kohdalta äänestystä, eli äänestämme ensin sanasta eurooppalainen sitoumus. Äänet, kuka haluaa säilyttää nämä sanat eurooppalainen sitoumus puolesta? vastaan. Viisi vastaääntä, eli hyväksytty. Ja sitten äänestämme toisesta osasta äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 17. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 19. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus E, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi sitten kompromissitarkistus C, Siinä on suullinen tarkistus Saudarkasilta. Eli ensin äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta ja sen jälkeen tästä tekstistä. Eli suullinen tarkistus, äänet puolesta. Vastaan. hyväksytty. Sitten äänestämme tästä toisesta osasta tai tästä koko tekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Eli sitten tarkistus 11. Tarkistus 11. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänet puolesta vastaan. 18 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Onnittelut tästä myönteisestä tuloksesta ja pitkästä tehdystä työstä DAFille. Seuraavaksi äänestämme Niin. Parempi säädöskäytäntö, toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteet sekä järkevä sääntely pyytäisin, että kollega Smesserschmidt kertoisi vähän kannastaan tarkistuksiin ennen kuin äänestämme. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'll be very brief. Uh, just want to thank uh, the Puhun aivan lyhyesti. Haluan kiittää kollegoita ja sihteeristöä avusta. Tällä kertaa olemme saaneet uh, sanamuodot tarkistuksiin niin, että kaikki jäsenet varmasti voivat niihin suostua. Olen samaa mieltä kaikista tarkistuksista, jotka parantavat tätä ja ne pitäisi hyväksyä. Kiitos. Koska esittelijä tukee kaikkia tarkistuksia, Rannetilta ja Scholzilta tarkistuksia, niin Daf, Moreira, Jäättenmäki. Niin. Eli esittely tukee kaikkia, niin voimme varmaan äänestää niistä kaikista yhdessä. Daf, olkaa hyvä. Yes. Um, I think we uh, could do a block. Kyllähän me voisimme äänestää yhtenä könttänäkin näistä, mutta tarkistus 10, jonka edustaja Moreira on laatinut, Siihen liittyen toteaisin, ehkä kyse on kielellisestä ongelmasta, mutta Moreira toteaa tarkistuksessaan, tulosten arviointi, eli vaikutusanalyysin tulosten arviointi on pakollista. Näinhän se ehkä pitäisi olla, mutta näin se vaan ei vielä ole. Se olisi tietenkin hyvä, jos näin tehtäisiin, mutta tämä ei ole mitenkään velvoittava analyysi, joten meidän tulisi käyttää sanaa desirable eikä mandatory. Yeah, but but but uh, the, the, the, wording must be changed. Yeah, but I, don't speak. Uh, niin, no, ehkä tanskankielisessä versiossa lukee jotain muuta, mutta siitä en pysty sanomaan yhtään mitään. Ää. Eh. No, ehdottaisin, koska tässä nyt on ongelmia 13, 14, 15, äänestämme näistä kolmesta yhdessä erikseen. Eli kymmeneen asti äänestämme kaikista yhdessä. Ja sitten äänestämme 11.12. Eli tarkistukset 1, 2, 3. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 13, 14 ja 15. Tarkovski on pyytänyt tähän erityisäänestystä. Siis voinko äänestää näistä kolmesta yhdessä? Ai yksitellen. Selvä. Eli tarkistus 13, äänet puolesta, vastaan, Täytyy nyt äänestää uudestaan. Eli tarkistus 13. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 10 vastaan 8. Sitten tarkistus 14, äänet puolesta. Vastaan. Sama tilanne, eli hyväksytty. Tarkistus 15, äänet puolesta. Hyväksytty. Selvä. Sitten Ai, Duff haluaa nyt sanoa jotain. En ymmärtänyt. Mikro. Ah, non era l'unanimità. Va bene, va bene, va bene. Comunque a maggioranza... Dissent in a democratic manner, that's all. Demokraattisen tapaan. Perfetto, mi sembrava di aver visto tutte le mani alzate. Se luulin, että näin kaikki kädet, mutta näin ei ollutkaan. Mm, se ei ollutkaan yksimielisesti hyväksytty, vaan enemmistö oli hyväksytty. Sitten äänestämme 4, 5, 6, 7, 8, 9 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten sitten tarkistus 10. Äänestämme nyt sitten, vai pitääkö tästä vielä keskustella? Mr. Moreira. Post. Täällä viitataan tulosten arvioimiseen ja että se olisi pakollista. Näinhän se ei ole. Perustamissopimuksessa ei sanota, että arvioiminen olisi pakollista. On tietenkin selvää, että olisi hyvä, että arviointi toteutettaisiin Joten ehdottaisin, että sana pakollinen korvattaisiin sanalla olisi suotavaa. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass das von Andrew Duff... Niin, tämä Duffin kuvelema ongelma saksankielisessä versiossa tätä ongelmaa ei ole, koska se virkeästä käy ilmi. Arvio Siis anteeksi, nyt hukkasin tämän rivin. Niin tässä on toive, että tämä olisi sitovaa. Mutta ei sanota, että se on pakollinen. Allora, sì, sembra che No niin, ilmeisesti... Testo originale all'inglese.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 Vabbè, d'altra parte la commissione sovrana, se tutti sono d'accordo. Jos kaikille sopii, niin tämä alkuperäinen teksti on englanniksi. Eli tämä ei ole pelkästään käännösongelma, vaan tämä liittyy myös alkuperäiseen versioon. Eli tämä, tämä sana pakollinen korvataan sanalla toivottava. Jos kukaan ei tätä vastusta, niin äänestämme tästä tekstistä näin. Anteeksi puheenjohtaja. Nyt kun luen tätä italiankielistä versiota, niin tosiaankin italiankielisessä versiossa sanotaan vähän eri tavalla. Eli tässä puhutaan pakollisesta, siis obligatorio, siis mandatorio, perussopimuksessa, ja se olisi väärin. Mutta tässä ei myöskään sanota, että toivottava, vaan välttämätön. Eli poliittisesti välttämätöntä, ei oikeudellisesti sitova. Eli se, että välttämättömästä tulee toivottava, se vähentää sitä, mitä Moreira halusi sanoa. Enkä usko, että tämä välttämätön tarvitkoittaa pakollista. Se on eri asia. Poliittisesti välttämätön, mutta ei kuitenkaan oikeudellisesti. Eli mielestäni meidän täytyy... No Moreira nyt ei ole paikalla, mutta ehkä tämä on juuri se, mitä hän ajatteli, että ei sanota toivottava. Beh, se, in, se ritenuto indispensabile vuol dire che... Niin siis, jos on tämä välttämätön, niin sehän eikä toivottava. No meidän täytyy nyt sopia tästä. Gualtari ehdottaa, että sana pakollinen korvataan sanalla poliittisesti välttämätön. Duff propone Siis Duff ehdottaa sanaa toivottava. Mutta henkilökohtaisesti mielestäni tämä termi on ihan korrekti koska sisältö merkitsee sitä, että meidän pitäisi luoda tämä pakollisuus. Eli no ei tämä nyt ole kovin kaukana kuitenkaan välttämättömästä. No, mandatory is not correct. In, indispensable does it exist? Yeah, yes, indispensable does exist. We may, make, we may put indispensable. Which is indispensable is, does exist as a word, and it's quite ambiguous actually. It's, it's... Kyllähän välttämättä sana on olemassa. Ja tässä se voisi toimia oikein hyvin. Eli tämä indispensable-sana voitaisiin tähän kyllä ottaa. No siis tämä nyt ei kuitenkaan muuta sisältöä. Nyt Ai mitä? Solo nella versione inglese c'è questa cosa Niin siis tämä koskee vain englanninkielistä versiota. Eli nyt, siis jos tämä sopii kaikille, altre versioni con portoghese, con, con l'italiano. Quindi dispensabile. Bene, allora la proposta... Eli myöskin kielellisesti on ehdotettu, että helpompi olisi tämä sana välttämätön indispensable. Eli äänestämme tarkistuksesta 10 näin korjattuna ja pakollinen korvataan välttämättömällä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Ai, y- 11 vielä. Niistä 11 12, niistä äänestettiin yhdessä. No, voidaan toistaa se. Eli siis 11 12 yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys tästä lausuntoluonnoksesta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja onnittelut Messerschmittille.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 E lei l'ha in italiano? Sì, sì, vabbè, comunque leggo. Allora, se eh, passiamo al... Sitten kohta 12 esityslistalla työjärjestyksen 13.8. artiklan tulkinta varapuhemiesten valinnan osalta. Tästä keskusteltiin eilen illalla ja me laadimme kirjeen puhemies Busekille. Teillä on tämä teksti, mutta me äänestämme nyt ainoastaan tästä loppumuotoilusta eli siis kolmanneksi viimeinen kohta. Eli äänestämme nyt tästä tekstistä. Jos vain yksi varapuhemies korvataan ja on vain yksi ehdokas, hänet voidaan valita suosion osoituksen. Puhemies voi päättää, äänestetäänkö suosion osoituksin vai salaisella lippuäänestyksellä ehdokas saa saman varapuhemiehen paikan, jonka hän korvaa. Jos teille sopii tämä, niin nostakaa käsi ylös. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin voimme sitten siirtyä seuraavaan kohtaan. 13 työjärjestyksen 50-51 artiklan tulkita tilanteissa, joissa assosiaatiosopimuksen merkittävässä osassa viitataan kauppasopimukseen. Niin, anteeksi. Tämä on nyt esityslistalla, mutta tämä nyt ei kuulu tähän, eli tämä nyt on poistettu esityslistalta. Eli No meillä on vielä parikymmentä minuuttia tässä aikaa. Eli voimme varmaan jatkaa nyt sitten Tarkovskin mietinnöllä ja odottelemme, että Györi saapuu paikalle. Eli Tarkovskin mietinnöstä puhumme. Gualtieri puhui ja täällä on seuraavaksi puheenvuorossa DAF. Eli tämä koskisi sitä eurooppalaista ohjausjaksoa. Ää, äh, Yes, um, where were we? Yes, I know. Niin, missäs oltiinkaan menossa? Niin, olen samaa mieltä, että me tarvitsemme artiklan 1.21c alaisuudessa asetuksen. Se on aivan selvää. Näin perussopimus vaatii meitä toimimaan. Ymmärrän, että Tämä on se määräys, joka on Wortman Koolin mietinnössä. Ja se on myös kopioitu näihin muihin ehdotuksiin, jotka liittyvät taloushallintopakettiin. Kysymykseni oikeastaan liittyy siihen, missä kolmikantaneuvotteluissa ollaan menossa – minkälaista edistystä saatiin eilen illalla aikaiseksi. Ja katsommeko me, että ollaan etenemässä ensimmäisen käsittelyn sopimukseen heinäkuussa. Jos näin on, niin sitten tarvitaan valiokunnan kokoontuminen, erityiskokous ennen täysistuntoa. Mutta jos käy niin kuin oletan, että paketin sisältö mietintöä parannetaan niin, että päädymme toiseen käsittelyyn, niin meillä olisi lisää aikaa. Haluaisin kuitenkin kuulla näkemyksenne asioiden etenemistä, etenemisestä ja sen tilasta. Ja seuraavaksi Brons. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja ohjeet jäsenvaltioille makrotalouden politiikasta ja veropolitiikan osalta. Se on tietenkin näiden valtioiden suverenisuuden heikentämistä. Jäsenvaltiot, joissa on euroa, jos ne vastustavat tätä, niille voi jo sanoa, että ne ovat luopuneet suverenisuudestaan ja budjetin, budjetti seuraa tässä sitten yhteisvaluuttaa perässä. No, heidän ei olisi pitänyt tätä euroa alun perinkään, mutta varmaan jotkut ovat tästä eri mieltä tästä asiasta. Meidän hallituksemme sekä edellinen että tämänhetkinen järkevästi, no tätä yleensä en käytä omasta hallituksen tätä sanaa missään suhteessa, mutta viisaasti mielestäni ovat välttäneet euroa. Eli mielestäni tässä nyt puututaan valtioiden asioihin, kun sanotaan, millaista rahapolitiikkaa tai veropolitiikkaa pitäisi olla ja millaista makrotaloudellista politiikkaa meidän pitäisi harjoittaa. Ilmeisesti tämä sana, jota käytetään yhdistyneen kuningaskunnan osalta ehkä siksi, että siellä on ops out on suositus eikä ohje. Ja toisin kuin euroalueen maat, ne eivät, hallitus ei joutuisi sakkojen tai muiden sanktioiden kohteeksi, mikäli se ei noudata suositusta. Mutta ymmärrän kyllä, että saattaa olla ehdotuksia, jolla voitaisiin kutsua brittiministereitä Euroopan parlamenttiin kertomaan, miksi suosituksia ei ole noudatettu. Brittihallitus on todennut, että se ei suostu tähän, mutta voidaanko se pakottaa tekemään näin? En tiedä vastausta tähän kysymykseen. Myöskin haluaisin kuulla, mikä on muiden ei-euromaiden kanta, joilla ei ole Britannian opt-out-mahdollisuutta, ja jolla ilmeisesti on velvollisuus ottaa euro käyttöön silloin, kun ne täyttävät nämä kriteerit. Eli siinä oli minun kysymykseni. Non vedo altri mani alzate. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli Tarkovski voi vastata nyt näihin kysymyksiin. Andrew, as I understand it, the... Niin, niin, juuri tästä syystä tämä on ongelmallinen. Mehän laadimme lausuntoa Resin mietintöön eikä tähän säädösteksi. Me voisimme Beresin mietinnöstä äänestää jopa syyskuussa, mutta jos haluatte vaikuttaa itse asetustekstiin, niin silloin tilanne onkin hiukan kinkkisempi. Eli voimmeko ylipäätään vaikuttaa lausunnollamme asetustekstiin, niin se on eri asia, mutta eilisen perusteella ensimmäisessä käsittelyssä yritetään päästä sopuun ja sopu hämöttää, mutta en tiedä mikä lopputulos on ollut, mutta tarkoituksena on todellakin saattaa neuvottelupäätöksen ensimmäisessä käsittelyssä. Tästä pitäisi äänestää mahdollisimman nopeasti jo ennen Strasbourgin istuntoa, mutta Kuten sanottu, näin emme toimi. Mehän emme ota kantaa asetuksen, vaan Beresin mietintöön. Ja se vaikuttaa hankaloittavasti tilanteessa, tilanteeseen, erityisesti jos toimitaan Gualtierin viitottamalla tiellä. Eli jos lähdetään muuttamaan tätä koko ohjausjärjestelmän logiikkaa, niin sehän jos mikään, niin on hankalaa. Näin voitaisiin tietenkin tehdä, mutta päätökset on tehty jo eilen ja tämä olisi ihan turha harjoitus, joten meidän tulisi ensinnäkin selvittää, mitä kolmikantaneuvottelussa on päätetty. Ja sitten me täällä valiokunnassa jatkamme. Jos sopun on päästy kolmikantaneuvotteluissa, niin onko ylipäätään enää järkevää yrittää nopeuttaa menettelyä ja äänestää jo heinäkuussa, mutta jos sopua ei ole syntynyt, niin ehkäpä meidän tulisi toimia rivakasti, olla yhteydessä esittelijään ja ilmoittaa meidän kannastamme. Näin voisimme toivoa, toimia. Mutta kuten sanottu, selvittäkäämme ensin, mitä kolmikantaneuvottelussa on päätetty, ja sitten sovitaan marssijärjestyksestä. Mutta kuten sanottu, ei tämä helppo järjestys tule, tai helppo tehtävä tule olemaan, jos haluamme lähteä muuttamaan tätä, vaikka päättäisimme ohjaus ja jakson logiikkaa, niin kuin kollega Gualtieri ehdotuksessaan esittää. Eli meidän täytyy nyt määritellä tämä menettely aikataulun suhteen. Nyt me odottelemme tapahtumia, jotka eivät riipu meistä, mutta meidän täytyy jollain tavalla jo miettiä aikataulua. Tällä hetkellä Ekon valiokunta ilmeisesti päättää tästä 12. syyskuuta. Eli jos me haluamme vaikuttaa tähän asiaan, meidän täytyy ottaa tähän kantaa ensin, eli 12. heinäkuuta. Jos teille sopii, niin tälle 12. heinäkuuta voisimme ottaa tämän ja voimme ehdottaa sitten muutoksia niiden tietojen pohjalta, joita saamme. Ja sitten ehkä tämä voidaan ottaa pois, mutta no Gualtieri, mitä sanotte tähän? Io volevo dire che niin halusin sanoa, että mielestäni mahdollinen asetus eurooppalaista ohjausjaksosta ja sääntelyväline, mielestäni sillä ei ole enää merkitystä, jos nämä seitsemän, ö, kuusi ehdotusta on hyväksytty. Niin sanottu huomioon ohjausjakso, sehän koskee aikataulua ja menettelyitä ei sisältöä, mutta jos tässä hallitus paketissa määritellään näitä sisältöjä, esimerkiksi määräenemmistö, niin muita asioita. Siellä on asioita, ja kun mitä näitä aikoja, nämä liittyvät eurooppalaisiin käytännössääntöihin, ja silloin ei tapahdu mitään. Eli on täysin mahdollista todeta, että olisi hyvä, että on asetus myöskin sen jälkeen, jos mahdollisesti tämä halli- taloushallintopaketti hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä. Eli mielestäni tämä asia on nyt näin. Well, yes, but, but then there's also a question, you know, how far can we go in an opinion? Because... Niin sitten herää kysymys, että miten pitkälle me menemme. Lausunnon tar- tarkoituksena on kommentoida Beresin mietintöä, mutta eri kysymys on sitten se, että mitä kaikkea me siinä otamme esille. Scusate. Niin. Eilen illalla, en nyt muistanut tätä keskustelua, mehän keskustelimme kaikesta muusta liittyen asetuksen tulkintaan, mutta Beres totesi minulle, että hänellä ei ole mitään ongelmia syyskuun jälkeen toimittaa valiokunnan päätöstä tai lykätä päätöstä. Eli meillä on aikaa hyväksyä tämä lausunto 12. syyskuuta mennessä. Eli ehkä nyt esittelee ei kuunnellutkaan minua. Tarkovski. Siis eilen tapasin Veresin, puhuimme muista asioista, mutta me puhuimme myöskin tästä ja hän sanoi, että jos haluatte, niin voitte kyllä hyväksyä tämän lausunnon syyskuussa, koska olen valmis lykkäämään tätä myöhemmäksi. Unohdin tämän osan keskustelua, joka liittyy tämän asetuksen tulkintaan. Eli jos meille sopii, niin voimme lykätä tätä keskustelua syyskuulle. Eli syyskuulle tämä voidaan lykätä. Sopiko Tarkovski? No niin, hyvä. Eli näin meillä on enemmän aikaa pohdiskella näitä asioita. Sitten meillä on vielä kysymyksen liittyen ohjausjaksoon, mutta muistuttaisin vielä, että seuraava ylimääräinen kokous Niin, niin siis heinäkuussa. 4. heinäkuuta kello 19-20.30 meillä on ylimääräinen kokous. Siellä on paikalla puheenjohtajavaltio Puola. Ja sitten 11. ja 12. heinäkuuta ovat sitä seuraavat kokoukset. Sitten odottelemme Györiä, joka saapuu kello 11. Mutta älkää nyt lähtekö kauas. Haluamme nyt kuulla vähän yhteenvetoa Unkarin puheenjohtajuuskauden toiminnasta. Györi oli täällä jo puheenjohtajakauden alussa kertomassa Unkarin ohjelmasta. Ja nyt hän kertoo sitten näistä tuloksista. Ja olisi hyvä, jos saisimme esittää myöskin oman kantamme asiaan. Eli pidämme 10 minuutin tauon ja odottelemme ministeriä paikalle.

Allora, riprendiamo la seduta. No niin, jatkamme kokousta. Ja meillä on ilo nyt ottaa vastaan Unkarin puheenjohtajavaltion edustaja, apulaisministeri Juori, jonka me kaikki tunnemme hyvin. Hän on ollut täällä parlamentissa kanssamme. Ja nyt hän sitten on oman maansa hallituksessa. Ja Unkarin peijikaudella olemme tavanneet useita kertoja. Ja Gyori on nyt ollut täällä puheenjohtajakauden alussa ja hän kertoi Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Ja nyt hän on sitten tullut kauden päätteeksi tänne ja hän on tullut kertomaan vähän, mitä on saatu aikaiseksi. Ja muistuttaisin, että AFKO valiokunnan kanssa. Me olemme työstäneet muutamia kiintoisia asioita, esimerkiksi Brokin ja Gualtierin mietintö, joka liittyy artiklan 136 muuttamiseen, ja muitakin asioita on käsitelty, mutta annankin apulaisministerille heti puheenvuoron, ja sitten te voitte esittää hänelle kysymyksiä. Ja nyt puheenvuoron saa siis apulaisministeri, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. On ilo palata tähän valiokuntaan. Ja jos sopii, niin jatkan nyt sitten englanniksi. Sehän on tämän vuosituhannen lingua franca. Mutta on tietysti hienoa puhua myöskin italiaa. Members, it's really a great pleasure for me to be back. Arvoisat edustajat, olen iloinen voidessani olla täällä uudemman kerran vieraananne tammikuussa kävin täällä yhdessä ministeri Martinin kanssa vieraananne. Ja me silloin jo päätimme, että kun me käsittelemme kautemme aikana parlamenttia koskevista asioista, niin tulen tänne uudestaan kertomaan teille, mitä pehi kauden aikana on saatu aikaiseksi. Alkuun ihan yleisluonteisia huomioita ja lähden samoista lähtökohdista kuin niissä keskusteluissa tai kuulemistilaisuudessa, kun kollega Martini oli täällä vieraananne. Ja sitten voitte esittää minulle kysymyksiä ja kommentteja. Muistan, että, että meidän slogani oli hyvin yksinkertainen, eli vahva Eurooppa. Me emme koskaan unohtaneet tätä inhimillistä ulottuvuutta tässä vahvassa Euroopassa. Ja olen varma siitä, että me korostimme ihmisiä ja tätä inhimillistä ulottuvuutta kaikissa toimissamme, eli että Euroopan unionin pitäisi olla lisäksi myöskin vahva. Alkuun me lupasimme ja toimimme lupausten mukaisesti, eli että me olisimme parlamentti myönteinen puheenjohtajavaltio. valtio ja toivottavasti telkin on syntynyt tällainen vaikutelma kuluneiden kuukausien aikana. Eli että olemme todellakin suhtautunut teihin myönteisellä tavalla. Me olemme keskustelleet lainsäädäntökysymyksistä, mutta myöskin toimielinten välisten suhteiden kehittämisestä. Ja minä uskon, että silläkin tiellä me olemme päässeet eteenpäin. ja syynä ei ole se, että minä olen entinen meppi. Kun vaihtaa pelikentällä puolta, niin näkee minkälaisia ongelmia on ollut olemassa, mutta se lähestymistapa lyötiin lukkoon myöskin korkeammalla tasolla ministerineuvoston kokouksissa ja muuallakin lähdettiin liikkeelle siitä ajatuksesta, että katsotaan mikä on parlamentin kanta ja yritetään se huomioida mahdollisimman laajalti. Me tiedämme, mikä tärkeä rooli parlamentilla on erityisesti Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä. Eli me halusimme saada aikaiseksi vahvan Euroopan ja parlamentti ystävällisen toiminnan, niin lisäksi me halusimme todellakin korostettava näitä toimielten välisiä suhteita. No mitä vahva Eurooppa tarkoittaa? Tarkoittaako se pelkästään vahvaa valuuttaa vai myöskin vahvaa politiikkaa, vahvoja toimielimiä? En halua nyt lähteä setvimään täällä kaikkia yksityiskohtia itse toimintamme yksityiskohdista, mutta mitä tulee taloushallintoon, niin tarkoituksena oli vahvistaa valuuttaamme ja kun hyväksyimme energiaan liittyvät neuvoston päätelmät ja kohoisopolitiikasta, yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin toimimme saman ajatuksen viitoittamana, koska me olemme vakuuttuneita siitä, että vahvan yhteisen politiikan kautta unioni vahvistuu entisestään ja sisäinen vahvuus antaa meille myöskin paremmat toimintaedellytykset kansainvälisellä näyttämällä. En haluaisi vielä sanoa mitään lopullista peikaudestamme, sillä onhan tässä vielä 15 päivää jäljellä. No se kuulostaa vähältä, mutta tällä kertaa se ei pädekään. Tärkeä kolmikantaneuvottelu alkaa tänään iltapäivällä tästä sixpackista ja myöskin Kroatian jäsenyysneuvottelustakin keskustellaan, kun perjantaina pöydällä on tämä luonnos yhteisestä kannasta, joten tässä vaiheessa ei kannattaisi vielä lähteä mitään lopullista lausumaan, koska en tiedä mitä neuvottelut vielä viime metreillä tuovat tullessaan. Mutta haluaisin kuitenkin kiittää teitä osoittamastanne tuesta myöskin tämän Kroatia-asian tiimoilta. Teidän tukenne avulla me olemme voineet ajaa Kroatian jäsenyyttä ja heti alkuun me olemme olleet yhteydessä Sixpack-esittelyiden kanssa ja me olemme pyrkineet ottamaan huomioon parlamentin näkemykset jo ennen kuin lyötiin lukkoon neuvoston yhteinen kanta. Vielä yksi yleisluontainen huomio. Muistamme varmaan kaike, kaikki sen, että tämä vuosi alkoi pettymyksellä ainakin parlamentin puolella. Ja entisenä parlamentaarikkona ymmärrän toki, mistä oli kyse. Eli kyse on päätöksistä, jotka liittyvät taloushallinnosta ja kriisinhallintotoimista. Parlamentti tunsi jäänensä hiukan toimien ulkopuolelle, kun päätöksiä, tärkeitä päätöksiä asian liittyen tehtiin. Puheenjohtajavaltiolla toki oli pyrkimyksenä korostaa äh, roolia, ja nyt tilanne on parempi institutionaalisesti katsottuna. Eli mitä tulee perustamissopimusmuutoksiin, tähän liittyviä kysymyksiä esitettiin tammikuussa ministeri Martinille. Edistystä on saatu aikaiseksi, mutta muistutettakoon siitä, että kysehän ei ole puheenjohtajavaltion valtion toiminnasta, vaan yhdestä tavasta reagoida tähän kriisiin. Neuvostolla on toti vastuunsa, mutta tärkeä rooli on myöskin parlamentilla ja neuvostolla. Ja haluaisin kiittää teitä, herra puheenjohtaja, ja tämän valiokunnan jäseniä tästä hyvinkin rakentavasta lähestymistavastanne. Hankalia aikoja helmimaaliskuussa koitti, kun päätöksiä tehtiin täällä parlamentissa. Me olimme yhteydessä esittelijöihin. Ja tyytyväisyydellä voin todeta, että parlamentti päätöslauselmassaan toimi positiivisessa hengessä ja että muutokset tehtiin ja näiden yhteisten ponnistelujen kautta onnistuimme lisäämään tärkeän viittauksen tähän vakausmekanismin liittyen, eli että toimista on säännöllisesti raportoitava parlamentin suuntaan. Ja tämä on yksi keskeisistä saavutuksista, kun puhutaan yhteisötason toiminnasta. Minun mielestäni se oli melkoinen virstanpylväs, joka saavutettiin. Sitten toiseen asiaan, jonka ministerikin otti esille tammikuussa, eli kansalaisaloite. Espanja, Belgia ja Unkari saivat tämän yksissä tuumin aikaiseksi. Tietenkin Tästä sovittiin jo puheenjohtajuuskautemme alkuvaiheessa Meidän kautemme aikana helmikuussa tämä asia sai virallisen vahvistuksen ja näin saadaan myöskin varmistettua, että päätöksentekoprosessissa huomioidaan kansalaisten näkemykset. Ja vuoden päästä asetus astuu voimaan, eli ensimmäinen kansalaishakemus voidaan huhtikuussa 2011 jättää. Siihen mennessä kansalliset toimenpiteet on hyväksyttävä tämän tärkeän yhteisen välineen voiman saattamiseksi. Niin, mitä tulee perusoikeus peruskirjaan sen suhteen meillä on selkeä kanta, eli perusoikeuksia on vaalittava. Komissiolta saimme kertomuksen ja sen kertomuksen pohjalta arvioimme siten, miten peruskirja on kansallisella tasolla ja neuvostossa pantu täytäntöön ja yleisten asioiden neuvostossa 23 toukokuuta hyväksyttiin yhteinen kanta ja toivottavasti jatkossakin toimitaan niin, että vuosittain neuvosto arvioi peruskirjan täytäntöönpanosta. Mitä tulee jäsenyydestä ihmisoikeusyleissopimukseen, niin se on yksi keskeisimmistä päämääristämme. Niin kuin tiedätte, neuvottelut alkoivat jo Belgian PI-kaudella viime kesänä. Ja kolme neuvottelukierrosta on järjestetty myöskin Unkarin peikauden aikana ja viimeinen järjestetään 20. 21. kesäkuuta. Ja voin sanoa, että olemme päässeet aimoharmauksin eteenpäin ja jäsenyys on hyvinkin mahdollinen. Ja tämä tietenkin perustuu siihen, että komissio ja neuvosto ovat puhaltaneet yhteen hiileen. Parlamentilla on toki oma roolinsa tässä prosessissa. Me olemme Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa keskustelleet juuri tästä asiasta. Muun muassa kun EUn tuomari valitaan – ja me olemme tyytyväisiä siihen, että te olette todellakin sitoutuneita tähän aiheeseen. Jos sallitte, niin seuraavaksi voisin näihin puuttua näihin horisontaalisiin kysymyksiin, jotka liittyvät sekä neuvoston että parlamenttiin. Kun lähdimme prioriteettiin listaa ja ohjelmaamme muokkaamaan, niin halusimme panostaa vahvaan Eurooppaan ja huomioimaan myöskin tämän inhimillisen ulottuvuuden. Mutta me myöskin tunnustimme sen, että ongelmia liittyy toimijoiden välisiin suhteisiin, muun muassa budjetin takia. Mutta me halusimme tarttua myöskin näihin hankaliin kysymyksiin ja yritimme toimia siten, että suhteemme paranisivat. Me olemme olleet aina tietoisia siitä, miten kiistanalaisesta kysymyksestä tässä on kyse. Jotkut ovat jopa todenneet, että tähän ei kannata oikeastaan sen kummemmin aikaa uhrata. Mutta me olemme kuitenkin päässeet yhteisymmärrykseen sisällöstä, ja kun keskustelija olemme käyneet asiasta, niin kävi ilmi, että me emme voi päästä niihin tavoitteisiin, jotka olivat edessämme. Mutta yksi asia on selvä, että kansalaiset eivät välitä siitä, että pääsemmekö yhteisymmärryksen jostakin tietystä asiasta, korrelaatio- tai vastaavuustaulukoiden puutteesta johtuen tai siitä, että me emme päätä siitä, että käytetäänkö täytäntöönpano täytäntöönpanevaa asetusta vaiko delegoituja säädöksiä. Heitä vaan kiinnostaa se, että päätöksiä tehdään ja uskon, että nyt olemme päässeet siihen tilanteeseen, että jotain olisi tehtävä ja näin päätimme aloittaa neuvottelut ja parlamentin puolelta neuvotteluvaltuuskuntaa johtaa edustaja Leene ja suuret ryhmät ovat tässä neuvotteluvaltuuskunnassa edustettuna ja lähdimme neuvottelemaan kolmesta suuresta asiasta vastaavuustaulukot, parlamentin osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin ja luottamuksellisten asiakirjojen saatavuus. Me sovimme parlamentin kanssa, että näistä kolmesta osa-alueesta on päästävä sopuun. Sitä kautta päästään sitten sisältöpuoleen käsiksi ja lisäksi päätimme parlamentin kanssa, että keskustelemme myöskin niistä kysymyksistä, joihin liittyen Lissabonin sopimuksen vaimaan astuminen vaikuttaa parlamentin toimintaan, eli parlamentin osallistuminen kansainvälisiin neuvotteluihin ja kokouksiin. Neuvostossa alkumetrit olivat hankalia, mutta tarkoituksena oli varmistaa se, että me tiedämme, miten parlamentti voitaisiin huomioida neuvotteluissa monivuotisista rahoituskehyksistä koska se tietenkin vaikuttaa tulevan kahden vuoden marssijärjestyksen ja parlamentin roolia on vahvistettua. Teillä on oikeus tähän nimenomaiseen aiheeseen liittyen. Ja puheenjohtajavaltio halusi, että meillä on selkeät pelisäännöt pöydällä, eli kun kesäkuun loppuun mennessä komissio esittää oman ehdotuksensa, niin te voitte aloittaa toimintanne heti. ja ettei meidän tarvitse heti alkuun lähteä setvimään sitä, miten näitä asioita tulisi käytännön tasolla käsitellä. Tästä on siis päästy pitkällisten neuvotteluiden jälkeen yhteisymmärrykseen. Ja sitten vielä ihan lyhyesti ennen teidän kysymyksenne vielä kommentteja tästä luottamuksellisten asiakirjojen saatavuudesta. Jo heti alkuun olimme päättäneet, että parlamentilla pitäisi olla oikeus saada Romanian ja Bulgarian Schengen-jäsenyyteen liittyvät asiakirjat käyttöönsä. Neuvosto teki viime viikolla oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvostossa tärkeitä päätöksiä. Ei se mikään helppo harjoitus ollut, mutta saimme jäsenvaltiot vakuuttuneeksi siitä, että parlamentilla pitäisi olla oikeus saada nämä asiakirjansa käyttöön mutta tällainen tapauskohtainen lähestymistapa ei ollut järkevää, vaan meidän täytyy löytää toisenlainen ratkaisumalli ja niin me päätimme toimia siten, että asiantuntijat paneutuvat tähän nimenomaiseen aiheeseen ja sitä kautta löytämään ratkaisun. Tietenkin on selvää, että neuvostossa on tiukat menettelytapasäännöt käytössä ja täällä työvaliokunnassakin on tehty tärkeä päätös ja parlamentti tulee itse toimimaan siten, että samat luottamuksellisuussäännöt pätevät sekä täällä että neuvostossa ja näin voimme varmistaa, että teillä on mahdollisuus saada käyttöön näitä luottamuksellisia asiakirjoja. Ja sitten vielä yksi vireillä oleva hankalakin kysymys. nämä niin sanotut clearing standards, standardit, me tiedämme, että niitä ei sovelleta johdonmukaisesti jäsenvaltioiden eroavaisuuksista johtuen. Ja tästäpä syystä meidän täytyy löytää johdonmukainen yhtenäinen lähestymistapa. Ja minä todellakin toivon, että neuvotteluiden aikana me voimme saada tuloksia aikaiseksi ja että Puolan PI-kauden aikana tämä asia on sitten paketissa. Mitä tulee parlamentin osallistumiseen kansainvälisissä konferensseissa, niin todettakoon, kun neuvosto päätti, että parlamentti voi suoraan osallistua näihin kokouksiin, niin Lisäksi näitä määräaikoja hiukan muutettiin ja me sovimme sen lisäksi, että otamme käyttöön konsultaatiojärjestelmän, jotta parlamentaarikot saavat myöskin tietoa käyttöönsä ja että myöskin neuvostossa voidaan huomioida parlamentin näkemykset. Me Koreper tasolla kahden neuvottelukierroksen jälkeen pääsimme asioista yhteisymmärrykseen – ja viime viikolla Strasbourgissa esitin tämän asian edustajan Leenelle ja tulemme keskustelemaan parlamentin neuvotteluvaltuuskunnan kanssa tästä asiasta heti minitäysistunnon aikana ja silloin me saamme tietää, mikä on parlamentin kanta asiasta. Mitä tulee vastaavuustaulukoihin, se on mielestäni yksi hankalis, hankalimmista lainsäädännöllisistä kysymyksistä. Tilanne on tällä rintamalla seuraavanlainen. Meillä on olemassa vuoden 2003 hyväksytty toimintavälinen sopimus, jossa sanotaan, että vastaavuustaulukoita tulisi käyttää enenevässä määrin. Puheenjohtajakokouksessa viime joulukuussa parlamentti päätti, ettei direktiivejä voida hyväksyä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, mikäli vastavuustaulukoita ei ole käytettävissä. Ja se tarkoittaa sitä, että komissio ja parlamentti ovat päättäneet, että korrelaatiotaulukoita tulisi käyttää joka tapauksessa. Ja tämä on johtanut hyvin hankalaan lainsäädännölliseen tilanteeseen, sillä neuvostohan ei ole sopia osapuoli ja jäsenvaltiot eivät voineet hyväksyä sitä, että parlamentti tekee päätöksiä, jotka sitoisivat neuvostoa sellaisien asioiden suhteen, joihin se ei ole voinut sanoa juuta eikä jaata. No me olemme aloittaneet neuvottelut neuvotteluvaltuuskunnan kanssa tästäkin asiasta. Jäsenvaltiot eivät voineet hyväksyä laadittuja kahta ehdotusta. Me olemme neuvoston pääsihteeristön ja komission kanssa keskustelleet tästä asiasta. Mutta kun tilanne on näin hankala, eli että parlamentti haluaa ottaa vastaavuustaulukot pakollisiksi tekijäksi, niin se johti tilanteeseen, jossa jäsenvaltioita ei voitu saada kovinkaan vakuuttuneeksi tästä asiasta. Ja että ylipäätään olisivat siis valmiita neuvottelemaan asiasta. Ehdotuksemme olivat hyvin konkreettisia ja neuvotteluiden jossain vaiheessa minulle syntyi sellainen vaikutelma, myös silloin, kun kävin valikuntien puheenjohtajien kokouksessa, niin kyllä monet olivat valmiita kannattamaan puheenjohtajavaltion ehdotusta, eli meidän tulisi paneustaa enemmänkin tähän sisältöpuoleen eikä toimielinten välisiin kommervenkeihin. Tiettyjen asioiden suhteen saimme hyviä kompromisseja aikaiseksi, mutta emme kuitenkaan kyenneet muovaamaan tällaista modus vivendiä sen suhteen, että miten tästä pattitilanteesta päästäisiin eroon. Konkreettisia ehdotuksia siis laadittiin, kuten esimerkiksi vastaavuustaulukoiden käyttö, lehmien rokotteiden käyttöönotosta, Luton taudin ennaltaehkäisemiseksi. Tämä on hyvin tekninen, teknisluonteinen asia, mutta mutta miten selität kansalaisille, että lehmiä ei rokoteta näin vakavaa sairautta vastaan, kun me emme sitten pääse vain yhteisymmärryksen jostain kumman vastaavuustaulukosta. Me jopa ehdotimme neuvotteluiden pohjalta seuraavaa. Eräs neuvotteluvaltuuskunnan edustaja ehdotti, että jos parlamentti voisi lykätä päätöksentekoa siihen asti, kunnes neuvosto on ehtinyt setviä näitä yksityiskohtia modus vivendin osalta, jotta saataisiin neuvoston positiivista henkeä, niin siinä tapauksessa voitaisiin ehkä päästä eteenpäin. Tämän rokotusasian tiimoilta olisimme voineet käyttää vastaavuustaulukkoa, mutta muiden asioiden osalta sitten päätöstä oltaisiin jääty odottamaan. Mutta puheenjohtajakokous hylkäsi tämän ehdotuksen ja viime viikolla teimme toisen ehdotuksen, mutta virallista vahvistusta tai vastausta emme ole vielä saaneet. Me olemme laatineet tiivistelmän niistä asiakirjoista, joiden käsittelyn osalta prosessit ovat jäissä vastaavuustaulukko ongelmasta johtuen. Tämä on kahden sivun mittainen luettelo. Sisällöllisesti olemme siis samaa mieltä. Mitään ongelmia ei ole, mutta tämä juridinen ongelma sitten kuitenkin vielä tässä on olemassa. Ja kansalaisille olisi taas vaikea perustella, varsinkin vähiten kehittyneiden maiden opiskelijoille, että heille ei ole mahdollista myöntää tällaisia stipendejä, koska emme vaan pääse täällä yhteisymmärrykseen siitä, käytetäänkö yhteispäätösmenettelyä vai jotain muuta. Eli täällä on muitakin asioita, jotka ovat jäissä näiden toimilten välisten suhteiden ongelmien suhteen ja Tämä pätee myöskin banana, bananin tuottajiin. He eivät voi saada kompensaatiomaksuja näiden ongelmien takia. Joten nyt kaipaisimme hiukan enemmän joustavuutta. Ja uskon, että sekä neuvosto että parlamentilla on oma vastuunsa asioiden hoitamiseksi, jotta päästään todellakin eteenpäin, jotta ettei meidän tarvitsisi lykätä asioiden käsittelyä tällaisten keskinäisten ongelmien takia. No, tässä olen puhunut jo liiankin pitkään, mutta halusin kertoa teille mahdollisimman kattavasti tästä toimielimiä koskevasta asiasta. Ai niin, sitten vielä tästä avoimuusrekisteristä. Tiedän, että se on teille tärkeä asia. Päätöslauselma hyväksyttiin täällä aiheeseen liittyen ja neuvosto on tietoinen, että komissio ja parlamentti ovat allekirjoittaneet yhteisen toimielinten välisen sopimuksen. Ja neuvosto on ilmoittanut, että että me tulemme antamaan poliittisen julkilausuman, jos tämä sopimus allekirjoitetaan ja sen mukaan kolmikantaneuvottelut voidaan aloittaa neuvoston roolista tämän avoimuusrekisterin osalta. Meidän kantamme poikkeaa parlamentin ja komission kannasta. Neuvostonhan tällaista lupaustoimintaa ei niinkään kohdistu, mutta jäsenvaltiotasolla tilanne on toisenlainen – mutta me tiedämme kuitenkin, miten tärkeä tämä avoimuusrekisteri parlamentille on. Me olemme laatineet kirjelmän menettelytapoihin liittyen, jossa toteamme, että monivuotisiin rahoituskehyksiin liittyen parlamentin roolia tulisi vahvistaa. Jäsenvaltiota oli vaikea saada vakuuttuneeksi tästä lähestymistavasta, mutta me toimimme niin, että puhemies Busek sai viime viikolla kirjelmän, jossa kerrotaan, mitä puhemiehistössä ja parlamentaarikon keskuudessa tulisi tehdä, eli että teillä olisi mahdollisuus saada tietoa puheenjohtajiston toiminnasta ja kolmikantaneuvotteluiden tuloksista, eli että saatte ne tiedot käyttöön, jotta te voitte tehdä työnne kunnolla. Ja minä todellakin toivon, että parlamentti voi hyväksyä tämän puheenjohtajavaltion ehdotuksen. Tulevat kolme puheenjohtajavaltiotakin ovat hyväksyneet tämän lähestymistavan. No niin, arvon kollegat, siinäpä noin suurin piirtein kaikki ne asiat, jotka halusin ottaa esille ja jotka liittyvät teidän toimivaltuuksinne. Sen verran toteaisin vielä, että minulla oli ilo ja kunnia tehdä viime kuukausien aikana töitä teidän kanssanne. Ja on sanomattakin selvää, että puheenjohtuskausi päättyy, mutta toivottavasti tulevien PJ-kausien aikana tämä parlamentti ystävällinen lähestymistapa sitä vaalitaan ja Siinäpä kaikki, kiitoksia. Grazie, signor Jori. Kiitoksia, Györi, tästä alustuksesta. Ja sitten kollegat saavan puheenvuoron. Itse aluksi haluaisin korostaa, että henkilökohtaisesti olen hoitanut tätä avoimuusrekisterikysymystä ja liittymistä tähän sopimukseen. Tiedän, että neuvosto on nyt eri tilanteessa kuin parlamentti tai komissio, kun ajatellaan käytännön tasoa. Mutta ei voida sulkea pois sitä, etteikö oltaisi yhteydessä yksittäisiin jäsenvaltioihin. Mutta joka tapauksessa tämä liittyminen olisi symbolinen, koska jollain tavalla se ilmaisisi avoimuutta kaikissa lainsäädäntöelimissä kuten täällä parlamentissa. Mehän haluamme neuvoston kanssa olla samalla tasolla. Ja haluamme, mehän edustamme kansalaisia ja neuvoston jäsenvaltioita. Eli me olemme lainsäätäjiä, jotka ovat tasavertaisia. Eli tällä on myöskin symbolista merkitystä, mutta Unkarissa on aina haluttu noudattaa parlamentin kantoja, ja haluaisin kiittää teitä tästä ja sitten katsotaan, miten tässä edetään tulevaisuudessa. Ensimmäisen puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Gurmai. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves volt kollega, tisztelt államtitkár asszony. Ugye Martin miniszter... Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, entinen kollegamme, te olitte paikalla tammikuussa kolleganne kanssa valiokunnan edessä ja ilmoititte merkittävistä sitoumuksista, joita olette tehneet talouden hallintopaketin suhteen. Olette tehneet paljon työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Niin ikään sanoitte, että sopimusta perussopimusta voidaan muuttaa vain pieniltä osin. Vain pieniä muutoksia voidaan siihen tehdä, koska tätäkin kautta välitetään merkittäviä viestejä markkinoille. Tämäkin ministeritason viesti ja lupaus on kyllä pidetty. Kansalaisaloite on edennyt. Minähän olin itse yhteisesittelijänä, kun käsittelimme näitä asioita. No sitten Kroatian mahdollinen jäsenyys. Ilmoititte tietystä merkittävästä edistyksestä 24. ja 25. kesäkuuta järjestetään kokous, jossa tuodaan ilmi merkittäviä päätöksiä ja varmasti Tämä on myös teille jonkinlainen menestystarina. No sitten Europlus-sopimus. Sehän täydentää EU 2020-strategiaa, talouspakettia. On tärkeää, että kansallisten toimien ja toisaalta eurooppalaisten sitoumusten välillä ei ole ristiriitoja. Monet jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siihen, että budjettia tasapainotetaan, lisätään työllisyyttä, lisätään talouden vakautta. 23 jäsenvaltiota on hyväksynyt, päässyt yhteisymmärrykseen. Valitettavasti Unkari ei hyväksynyt pakettia. Kysymykseni teille olisi se, että mitkä ovat näkemyksenne Islannin mahdollisesta jäsenyydestä – Entäpä Schengenin alueen ja sopimuksen laajentaminen? Tässä haluaisin myös käyttää mahdollisuutta hyväkseni ja kiittää teitä niistä merkittävistä tapahtumista, joita koimme AKT-yhteydessä. Ja viimeinen kysymykseni. EU-rahoja on käytetty Unkarissa abortin vastustamiseen ja kampanjointiin. Tässä varmasti on kyseessä jonkinlainen väärinkäsitys. Toivottavasti emme joudu maksamaan takaisin eh, korvaamaan näitä rahoja EUlle, vaan todellakin kyse on väärinkäsityksestä. Haluan vielä kiittää teitä henkilökohtaisesti sitoumuksesta. Ne olette tehnyt työtänne hyvin ammattimaisesti. Kiitos. Ecco adesso dopo l'intervento. No nyt sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Brons. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Te mainitsitte perusoikeuskirjan täytäntöönpanon ja kolme maata, yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien, sai niin sanotun opt-outin tästä peruskirjasta. Ja Tsekin tasavallan kohdalla opt-out oli hinta, joka maksettiin Lissabonin sopimuksen allekirjoittamisesta. Jotkut valiokunnan jäsenet, ne jotka tietävät näistä perussopimusasioista paljon enemmän kuin minä, että nämä opt-outit ovat arvottomia, koska Lissabonin sopimuksessa on velvollisuus panna täytäntöön peruskirjaa. Olen kysynyt komission esiltä puheenjohtajavaltion edustajilta ainakin kolmesta eri maasta ja joltain, jotka ovat perussopimusasiantuntijoita, enkä koskaan ole saanut tyydyttävää vastausta, joskus en ole saanut mitään vastausta. Tiedän, että osa tästä sisällöstä voidaan ottaa käyttöön jäsenvaltioissa käyttämällä tavanomaista EU-lainsäädäntöä, mutta en nyt oikeastaan puhu siitä. Haluaisin kysyä tämän koko perussopim ihmisoikeuskirjan täytäntöönpanosta. Ovatko nämä optautit arvottomia. Ja joudun nyt kysymään tätä uudestaan, koska en ole tähän saanut kunnon vastausta. Daff. Daff, olkaa hyvä. Um, uh, minister, it's nice. Arvoisa ministeri, mukava nähdä teidät täällä tänään. Haluan kiittää teitä ryhmämme nimissä kovasta työstä. havaitsen kuitenkin jonkinlaista turhautumista siitä, että ette ole saaneet aikaiseksi enempää. Mutta tämähän koskee kaikkia puheenjohtajavaltioita. Et, ei teitä tässä nyt kyllä syrjitä millään tavalla. Ette ole ainut siinä jamassa. Olemme sellaisessa tilanteessa, että on jonkinlainen vastareaktio Lissabonia vastaan, kun ihmiset alkavat ymmärtää sen merkityksen ja laajuuden. Oikeastaan sivuhuomautuksena edustaja Bronsille toteaisin, että perusoikeuskirjassa ei ole kyse siitä, että Iso-Britannia olisi ikään kuin sulkenut itsensä sen ulkopuolelle, olisi valinnut opt-outin koko perusoikeuskirjasta. Näinhän se ei voi toimia vaan kyse on siitä, että Ison-Britannian tuomioistuimet ovat vapaita toiminnassaan suhteessa perusoikeuskirjaan niin, että Ison-Britannian kansalaisille ei synny haittaa, vaan he todellakin saavat täysin sen turvan ja suojan, jonka perusoikeuskirja heille takaa. Olen totta kai tietoinen siitä, että Iso-Britannia puhuu tästä asiasta opt-outtina, vaan selvästikin he horhavat, äh, johtavat harhaan edustaja Bronssia ja kaikkia muitakin. No sitten näistä vastaavuustaulukoista, correlation tables. Jonkinlainen päähänpinttymä tästä nyt on syntymässä. Varmasti tietty joustavuus olisi aivan paikallaan. Mutta kun otetaan huomioon neuvoston näkemykset, niin syy sille, että me haluamme vastaavuustaulukoita sen takia, että meidän mielestämme ne lisäävät lainsäädännön tehokkuutta ja avoimuutta. Usean, useassa tapauksessa on käynyt selväksi, että jäsenvaltiot päättävät täsmälleen siitä, mitä niiden täytyy tehdä, että ne voivat äh, siirtää EUn lainsäädäntöä kansallisen lainsäädäntöönsä. Mutta ne eivät sitten julkista omia toimintaohjelmiaan, toimintasuunnitelmiaan. korostaisin sitä, että ongelma ei ole pelkästään tässä kohtaa, vaan tietyt kolleganne, jotkut kollegat neuvostossa ovat olleet kovin järpäisiä. Ja he ovat estäneet lainsäädännön etenemisen – Haluaisin vielä pyytää teitä olemaan hieman täsmällisempi sen suhteen, mistä menettelystä on sovittu, kun ajattelemme monivuotista rahoituspuitetta. Ja toisaalta tämän puitteen neuvottelujen yhteyttä siihen, äh, mitä tapahtuu omien resurssien suhteen ja neuvotteluissa sillä rintamalla. Parlamentinhan täytyy suhtautua näihin asioihin hyvin kattavasti kokonaisuutena, jos aiomme saada jotakin tolkkua tähän asiaan. Minusta parlamentin pyyntö siitä, että järjestettäisiin interparlamentaarinen kokous niin, että keskustelisimme tästä luonnollisesti parlamentin kesken, mutta myös kansallisten parlamenttien kanssa – ottaisimme mukaan työhön kansallisten parlamenttien budjettiministeriöt, valtiovarainministeriöt, se on tärkeää. En usko, että me pääsemme poliittiseen sopimukseen tästä asiasta, jos me emme käy hyvin syvällistä ja kattavaa pohdintaa, jossa mukana ovat myös parlamentit. Jos tämä jää pelkästään ECOFINin ja äh, valtiovarainministerien harteille, niin ei tästä sopimusta saada aikaiseksi. Ja sitten meidät on tuomittu toimimaan nykyisten puitteiden pohjalta aina vuoteen 2020 saakka, ja se olisi katastrofi. Loppuun, jos sallitte näistä 18 parlamentin jäsenestä Lissabonin sopimuksen perusteella. Missä nämä 18 jäsentä ovat? Well, minister, thank you very much. Ministeri, kiitoksia tästä työstä. Ja parlamentissa on tuntunut, että te olitte parlamentin ystävällinen puheenjohtajavaltio. Täällä tuli helppoja kysymyksiä, joihin ei tarvita poliittista rohkeutta vastata, esimerkiksi MFFään liittyen. Te varmaan voitte puhua siitä kolmesta minuutista ja, kolmessa minuutissa ja sitten vastaavuustaulukot ovat meille tärkeitä. Eli vielä pari helppoa kysymystä. Ensinnäkin tiedän, että teidän pitää olla diplomaattinen ja teidän on vaikea vastata tähän, mutta ehkä kuitenkin pystytte. Eli kansallisten ja pysyvien puheenjohtajien suhde. Ja teidän täytyy tietysti olla diplomaattinen, mutta jos kertoisitte yhden asian, jota haluaisitte parantaa, vain yksi asia, jota haluaisitte parantaa näissä suhteissa, niin olisi mielenkiintoista kuulla. Ja katsotteko, että kun olette poissa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokouksista, kadutteko sitä vai vai katsotteko, että pysyvä puheenjohtaja toimi niin, että teidän läsnäolonne ei ollut tarpeen? Ja ennen kuin tulitte paikalle, me keskustelimme eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja olisi mielenkiintoista kuulla teidän arvionne näistä neuvotteluista, erityisesti kun ajatellaan Euroopan parlamentin vaatimuksia. Erityisesti tätä seurantamenettelyä mehän haluaisimme, että olisi mahdollista keskustella jäsenvaltioiden kanssa täällä parlamentissa liittyen niiden sitoumuksiin jäykkiin ja avoimiin budjettimenettelyihin. Eli tästä ehkä voisitte kertoa hiukan. Kiitos. Sitten vielä Brock. Herzlichen Dank. Äh, Herra puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset. Kiitokset neuvoston puheenjohtaja edustajalle. Haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä. Kunhan se päättyy, niin ehkäpä voisimme myöskin epävirallisella tasolla keskustella asioista. PJ-kautenehan ajoittui hankalaan ajankohtaan, ei ainoastaan tämän nykyisen kriisin takia vaan koska myöskin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano on aika jännittävässä vaiheessa ja tietenkin tämä vaikuttaa myöskin toimintaväliseen so- suhteisiin. Nyt katsotaan, mihin suuntaan lähdemme menemään ja olemmeko kykeneviä löytämään yhteisen sävelen rakentavan yhteistyön hengen vai emmekö kykene saamaan aikaiseksi mitään muuta kuin jatkuvaa kiistelyä. Tietenkin kansallisilla parlamenteilla on oma roolinsa. Ja mitä tulee tähän kansalliseen ja eurooppalaiseen ulottuvuuteen, niin niiden yhteensovittaminen on aika hankala harjoitus. Tietenkään PI-kauden aikana ette voi sanoa tähän mitään virallista, mutta kun PI-kausi on päättynyt, niin ehkä silloin voisit epävirallisesti kertoa enemmän ja meidän tulisi välttyä ettemme ajaudu sille parlamentin ja neuvoston välillä. On tietenkin selvää, että parlamentti taistelee omien intressiensä puolesta, mutta tarpeen tullen se on valmis tekemään kompromisseja. Mutta meidän täytyy varmistua siltä, ettei neuvosto aina vaan jänkää vastaan ja ettei synny sellaista vaikutelmaa, että kom- kom- koreperissä ei tunneta edes sitä, mitä perustamissopimuksessa sanotaan, tai sitten ne on luettu, mutta ei ole ymmärretty sitä luettua. Ja voi hyvinkin olla mahdollista, että tämä aiheutti teille suurta päänvaivaa PJ-kauten aikana, eli teidän piti löytää kompromisseja parlamentin kanssa mutta sitä ennen teidän piti löytää omasta talosta yhteinen sävel. Siellä virkamies diplomaatit leikkivät yli parlamentaarikkoja ja hankaloittivat siten teidän toimintaanne, mutta tietenkin on selvää, että ongelmat johtuvat aina kahdesta osapuolesta, mutta meidän tulisi löytää kansalaisia tyydyttävä ratkaisumalli. Jos sallitte, niin vielä muutama huomautus siihen, mitä brittikollega totesi perusoikeusperuskirjaan liittyen. Tämä kommentti osoittaa, että tätä peruskirjaa ei ole sisäistetty briten saarilla. Tämä peruskirjahan liittyy EU-lainsäädäntöön ja EU-toimielimiin ja eurooppalaisen lainsäädännön transponointiin. Ja tämä on kaiken A ja O. Ja silloin kun puhutaan toiminnan valvonnasta, niin siihen liittyen ei voi koskaan saada opt-outtia. Se on aina koko unionin kattava lähestymistapa. Opt-out pätee brittien osalta sellaisen asian, joka koskettaa kaikkia muitakin. Eli kaikilla muillakin on oikeus tähän opt-outtiin. La richiesta dell'onorevole Gualtieri. Sitten vielä Gualtieri saa puheenvuoron. Grazie, signor. Kiitoksia, ministeri. Minäkin haluaisin kiittää teitä tekemästäne työstä. Ja haluaisin vielä palata siihen, mitä Brock sanoi. Eli mitä vaikeuksia tälläkin peijikaudella on ollut. nyt vaiheessa, kun meidän täytyy miettiä toimielinten uusia puitteita Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan. Ja myöskin nyt tiedetään monien muidenkin asioiden hankalasta tilanteesta. Eli ongelma ei liity nyt pelkästään tiettyjen Lissabonin sopimuksen osien täytäntöönpanoon, vaan siihen, millainen Kopernikuksen vallankumous nyt on syntynyt. Meillä on nyt enää ei ole näitä pilarijärjestelmiä ja Euroopan parlamenttihan suoraan edustaa kansalaisia Euroopan unionissa ja tästä sitten koituu tiettyjä seuraamuksia. Nyt on pysyvä puheenjohtaja, korkea edustaja ja paljon muita asioita. Eli tässä on nyt jännitteitä, jotka johtuvat nyt siitä, että ollaan vähän väsyneitä näihin uusi, uusiin institutionaalisiin ja oikeudellisiin puitteisiin. Eli tässä haluaisin nyt esittää kaksi kysymystä. Kokemukset ja mielipiteet, joita puheenjohtaja valtio Unkarilla on ollut ensinnäkin liittyen tähän ohjausjaksoon. Eli näitä uusia puitteita on nyt kokeiltu tällä puheenjohtajakaudella ja pari minuuttia sitten puhuimme tästä ohjeisakson erityisluonteesta. Sillähän ei ole varsinaista oikeusperustaa. Meillähän on nyt uudistettu käytäntösääntöjä, mutta teknisesti voitaisiin lähes sanoa, että niitä ei ole olemassa, mutta se nyt kuitenkin on olemassa. Eli miten te arvioitte sitä, millä tavalla pitäisi antaa kunnollinen oikeusperusta ohjausjaksolle – artiklan 126 pohjalta. Näin voitaisiin tästä ohjausjaksosta tehdä osa kaikkea EU-politiikkaa, eikä pelkästään kasvu- ja vakaussopimusta. Sitten toinen kysymys. Uudet elementit, jotka liittyvät kansainvälisiin sopimuksiin. Ja sitten on vielä nämä toimijoiden väliset taulukot. Ja olen ulkoasioiden valiokunnassa jäsenenä ja siellä on puhuttu siitä, että aivan ei ole ymmärretty näitä uusia elementtejä ja artiklaa 118. Parlamenttihan ei enää ole mukana hyväksymismenettelyssä ainoastaan niissä, vain ainoastaan niissä sopimuksessa, jotka liittyvät yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Eli kaikki ne, jotka eivät sataprosenttisesti kuulu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niihin vaaditaan parlamentin hyväksyntä. Mutta kuitenkin on sopimuksia mielestäni, joissa on käytetty YUTPn oikeusperustaa väärällä tavalla. Esimerkiksi sopimus, joka äskettäin solmittiin, joka liittyi luovutuksiin, eli siis oikeudellisiin kysymyksiin, näihin piratteihin, Atalanta-projektiin Mauritiuksella ja se ratifioitiin YUTP-sopimuksena, eli ilman tätä menettelyä, josta on sovittu perussopimuksessa. Eli tämä oli lain vastaista. Eli miten te arvioitte tämän edistyksen näissä suhteissa, jotka ovat hyvin merkittäviä? Hefner. Sitten Hefner. Ja Olen Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja saaneen ihan lyhyesti ottaa kantaa yhteen seikkaan. Suurin osa asioista on tullut jo mainittua. Kellohan käy ja asia liittyy kansalaisaloitteeseen. Me olemme jo kahden keskenkin keskustelleet asiasta. Totesin silloin, että kun huhtikuussa asia hyväksyttiin, niin ei tämä työ tähän pääty vaan että monia avoimina olevia kysymyksiä on vielä pöydällä ja me olemme aika lailla huolissamme parlamentissa siitä, että joissakin jäsenvaltioissa transponointiprosessi on tuo jäsenvaltioissa vielä kiistellään toimivaltuuksista. Joissakin jäsenvaltioissa sanotaan, että mitä tulee tähän online-allekirjoitukseen, niin tämä ehdotus ei toimi, koska on olemassa kansallisia määräyksiä internetin käytön suhteen virallisissa yhteyksissä. Silloin täytyy soveltaa muita standardeja kuin mitä komissio esittää. Sitten taas on olemassa hallituksia, jotka sanovat, että vaikkakin ehdotuksessa sanotaan, että tällaisia satunnaisotannalla tehtyjä tarkistuksia toteutetaan, niin heillä pitää joka ikinen allekirjoitus on tarkistettava ja se on tietenkin melkoinen työ. Joten kyllä nyt tässä tarvitaan tietynlaista koordinaatiota, jotta voidaan varmistaa, että tämä yhteinen päätös voidaan panna siten täytäntöön, että se on myöskin kansalaisystävällinen ja tehokas lähestymistapa. Tämän halusin vielä ottaa esille. Eli että tässä viime metreillä otatte tämän asian huomioon ja että tämän asian tiimolta saataisiin vielä parannusta aikaiseksi. No niin, ministeri, teillä on nyt sitten puheenvuoro ja voitte vastata näihin lukuisiin kysymyksiin. Ja kaikki ovat kuitenkin kiitollisia tekemästänne työstä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kommenteista ja kysymyksistä ja myös kiitoksen sanoista puheenjohtajavaltion suuntaan. Puheenjohtaja, teidän kommenttinne avoimuusrekisteristä. Oikeastaan korostin jo johdantopuheenvuorossani sitä, että kyllä, meistä se on hyvin tärkeä. Pidämme sitoumusta tervetulleena, jonka parlamentti ja komissio ovat tehneet niin, että päästäisiin sopimukseen avoimuusrekisteristä – ja poliittisesta julkilausumasta, joka on myönteinen askel neuvoston osalta. Me jatkamme tätä työtä ja jatkuvasti arvioimme sitä, miten asia etenee. Edustaja Gurmai, kiitos teille kauniista sanoistanne. Ja sitten sitten kysymyksenne Islannista. Tarkoituksena on käydä 27. kesäkuuta seuraava neuvottelukierros. Me teemme työtä aiheen parissa neuvoston työryhmässä niin, että voisimme kaikki neuvotteluluvut saada etenemään. Toivottavasti voimme avata neljä uutta lukua ja kenties muutaman saamme päätökseenkin. Nythän puhutaan etäalueen maasta. Ja näin ollen tietyt kysymykset, esimerkiksi julkiset hankinnat, koulutus ja tietyt muut luvut ovat sellaisia, että niitä voidaan avata ja tietyt voidaan saada päätökseenkin. No sitten Schengen. Meillä on kirje Saksalta ja Ranskalta, jossa todetaan, että tämän perusteella ei voida laajentaa sopimusta Bulgaariaan ja Romaniaan. Ensinnäkin täytyy ilmaista kiitollisuus Euroopan parlamenttia kohtaan niin, että parlamentti on tukenut neuvostoa. Olemme viime viikolla käyneet hedelmällistä keskustelua parlamentissa ja tämä on meitä neuvostossa auttanut kovasti. Paljon taustatyötä on tehty. Puhun viidestä maasta kaiken kaikkiaan, jotka ovat vastustaneet hanketta. Ne ovat nyt muuttaneet mielensä ja kaikki ymmärtävät, että tilanne kääntyisi näin parempaan suuntaan. Bulgaria ja Romania kyllä tietävät, miten muut maat tästä asiasta ajattelevat. Kovasti on ponnisteltu ja voidaan sanoa, että Schengenin liittymisen tekniset kriteerit äh, nämä maat kyllä täyttävät. Tämä on merkittävä saavutus, merkittävä voitto. Viimeistään syyskuussa tähän asiaan palataan ja toivottavasti sitten päätökset tehdään. Tiettyjä ajatuksia tiekartaksi on jo esitetty. Nyt me katsomme, että tämä voisi olla oikea ratkaisu. Toivottavasti Puolan puheenjohtajakauden aikana poliittiset päätökset tehdään ja osapuolten näkökulmat voisivat lähentyä. Minä kyllä pidän tätä menestyksenä. Sitten AKT-kokous. Minusta sillä oli merkittävä rooli puheenjohtajavaltion työssä. Hyvin hedelmällistä keskustelua käytiin myös niin, että kansalliset parlamentit pystyvät osallistumaan ja Euroopan parlamentti luonnollisesti. Paljon kysymyksiä esitettiin ja me olemme laatineet hyvin voimakkaan eurooppahenkisen kampanjan. Perjantaina olemme antaneet oman lausuntomme tähän hyvin tekniseen oikeudelliseen äh, kysymykseen, äh, kampanjaan, jota Unkarissa käytiin äh, elämän puolustamiseksi. Kyse ei ole niinkään abortista. Asetus, joka koskee abortin sääntelyä, ei ole muuttunut Unkarissa, vaan kyse on tasa-arvoisista mahdollisuuksista hallituksen näkökulmasta. Haluamme antaa siis alkiolle, sikiölle, mahdollisuuden ja myös ihmisille, jotka haluavat adoptoida lapsen. Jos me mahdollistamme tämän uuden järjestelyn, niin mahdollisilla tulevilla vanhemmilla on vähemmän mahdollisuuksia adoptoida lapsia. Olemme käyneet komission kanssa keskustelua siitä, että – Sopiiko tämä edistys ja ohjelmaan. Jos ei sinne sovi, niin teemme johtopäätöksiä siitä ja yritämme löytää ongelman ratkaisun. Haluaisin kertoa teille, mitä mieltä Unkarin hallitus on tästä aiheesta. Sitten edustaja Brons, kiitoksia oikein kovasti. Edustaja Brock siitä, että annoitte vastauksenne edustaja Bronssille. Kyse on perusoikeuskirjasta ja opt-outista. Tsekki hän pyysi opt-outia myöhemmässä vaiheessa. Päätös oli se, että Tsekin opt-out täytyy käsitellä sitten siinä vaiheessa, kun perustamissopimusta seuraavan kerran tarkistetaan, eli kun mahdollisesti Kroatia liittyy jäseneksi. Tilanne on edelleen ratkaisematta, mutta se on varmaa, että kyseessä on aivan eri säädös. Ei pidä sekoittaa tätä asiaa perussopimuksen tarkistamiseen myöhemmässä vaiheessa. Kroatian jäsenyys on tietenkin sellainen asia, että, että liittymissopimusten valmistelu on hyvin teknistä ja vaikeaa. Ja toivon edelleenkin, että Puolan puheenjohtajakauden aikana tämä ratkaistaan ja hyvä ratkaisu löytyisi, vaikkakin siihen liittyy vielä tämä lisämuutos, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Kiitos, edustaja Duff. En kyllä tunne niinkään turhautuneeksi itseäni. Edelleenkin olen sillä kannalla, että meidän pitää olla tietoisia keskinäisistä vastuukysymyksistämme niin, että käsittelemme asiakysymyksiä kunnolla ja, ja vastuullisesti. Aina kun olemme tehneet yhteistyötä esittelijöiden kanssa eri valiokunnissa, niin aina on löytynyt jonkinlainen yhteinen toimintatapa. Asioiden käsittely on sitten noussut kenties poliittisesti korkeammalle tasolle ennen kuin nämä toimielinten väliset kiistat sitten nousivat esille. Esittelijät ovat olleet kovin vaikeassa jamassa. Kyllä tämä on sellainen asia, josta me olemme antaneet hyvin selkeät askelmerkit. Olemme tehneet lukuisia konkreettisia ehdotuksia niin, että suhteet olisivat helpommat ja joustavammat. Ja toivottavasti tämä ponnistelu sitten kantaa hedelmää. Vastaavuustaulukot. Toki se on hyvä asia avoimuuden kannalta. Minun oma kotimaani on yksi niin sanotuista uusista jäsenvaltioista. Meillä on ollut aina käytössämme tällainen perinne vastaavuustaulukoista. Ei se ole meille ongelma, mutta tietyt jäsenvaltiot toteavat, että heille se on ongelma. Sellaiset jäsenvaltiot, joilla on federalistinen rakenne, kokevat näin. Siellä äh, siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön tapahtuu toisella tavalla, varsin monimutkaisesti. Ja he toteavat, että komission tehtävänä on perussopimusten vartijana ja valvojana valvoa lainsäädäntöön siirtämistä kansallisella tasolla. Tietysti jos liitteissä on vastaavuustaulukoita, niin komission työ siitä helpottuu luonnollisesti. Mutta tällä hetkellä tämä menettely ei ole pakollinen. Ja tietysti tässä asiassa pyydän parlamentilta ymmärtämystä, jotta pääsemme itse asiassa eteenpäin. En halunnut johdantopuheenvuorossani käyttää liikaa aikaa tiettyihin aiheisiin. Meillä on kolme artiklaa perustamissopimuksessa – Ensinnäkin se, millä tasolla asioita käsitellään. Säännöllisiä kokouksia järjestetään neuvoston, Eurooppa-neuvoston ja parlamentin kesken. Unkarin kaudella tämä on ollut käytäntö. Meillä oli tammikuussa, huhtikuussa ja ensi viikolla sitten viimeinen tällainen kokous järjestetään ennen neuvoston kokousta. Puheenjohtajavaltio käsittelee budjettikysymyksiä, niin kuin jo aiemminkin. Lisäksi eh, rahoituspuitetta ja parlamentin puhemiehellä on mahdollisuus osallistua keskusteluun kokouksen alussa. Meillä on kyllä nämä eh, johtotason yhteydet toimielinten välillä. Meillä on artikla 312 joka säätelee toimintaamme, se tavallaan on täytäntöön pantu niin, että me ehdotamme sitä, että parlamentin edustajat voisivat käydä näkemysten vaihtoa tulevien kolmen puheenjohtajavaltion kanssa ennen yleisten asioiden neuvoston kokousta myös monivuotinen rahoituspuite kysymyksenä on esillä parlamentin osallistujilla olisi mahdollisuus antaa oma panoksensa tässä kokouksessa. Kokouksen jälkeen puheenjohtajavaltio sitten briefaa parlamentin osallistujia kokouksen tuloksista. Tavoitteena on se, että me takaamme äh, asiakirjojen saatavuuden parlamentin jäsenille niin, että te todellakin saatte kaiken tarpeellisen tiedon työnne kannalta. Tämä on se menettely, jota me ehdotamme, jota olemme tarjonneet ja totta kai täytyy saada kolmen tulevan puheenjohtajan hyväksyntä ja Koreperin muistio. Varmasti siitä keskustellaan parlamentissa pikapuoliin. Entäpä sitten nämä 18 meppiä? Te tiedätte, että asia on jo käsittelyssä jäsenvaltioissa, niiden täytyy vahvistaa se protokolla, äh, joka määrittelee, miten kansalliset määräykset asetetaan. Mitä tulee Unkariin, niin me toteutimme tämän viime vuoden joulukuussa. Asioiden nopeuttamiseksi maaliskuussa Koreperissä pyysimme jäsenvaltioita nopeuttamaan ratifiointia – viimeisten kuuden kuukauden aikana, kun olemme tarttuneet työhön, nyt olemme saaneet 21 jäsenvaltiota valmiiksi ratifioinnin kanssa, eli kuusi valtiota on vielä jäljessä tässä työssä. Sitten omat resurssit ja rahoituspuitteet. Tämä on yksi niistä aiheista, joista keskustellaan. Katsotaan, mikä on komission ehdotus ja nimenomaan luonnoksen teksti, sanamuoto. Varmasti neuvosto keskustelee tästä ja parlamentilla on mahdollisuus puuttua asiaan. Jos parlamentti haluaa kutsua interparlamentaarisen kokouksen ja kansalliset parlamentit tähän työhön mukaan, niin, niin varmasti se olisi hyvä äh, lisä keskusteluille. Kansalliset parlamentit ovat tärkeitä tässä asiassa koska niillähän on lisääntyvää valtaa Lissabonin sopimuksen myötä ja kansalliset parlamentit käyttävät myös yhä enemmän toimivaltuuksiansa. Ne valvovat myös omia hallituksiaan monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluista. Tarkovskille liittyen toimintatapaan kiertävien puheenjohtajavaltioiden ja pysyvän puheenjohtajan työn koordinoinnissa. Meillähän on ollut Rion kokous Budapestissa ja tulossa, ja oli siis kolmas päivä kesäkuuta. Meidän johtoajatuksenamme on se, että kunnioitetaan täysin perussopimusta. Emme halunneet tehdä enempää kuin mitä perussopimus määrää. Tietysti Tätä pitäisi kysyä myös puheenjohtaja Van Rompäyltä, mutta meistä kyllä yhteistyö on ollut erinomaista. Hän kuunteli meidän näkökantojamme. Me olemme olleet pysyvässä yhteydessä. Pääministeri on tavannut Van Rompäyn ainakin joka kuukausi, jollei useamminkin. Olemme pystyneet käsittelemään kaikkia aiheita. Hän on esittänyt puheenjohtajavaltiolle tiettyjä pyyntöjä me olemme olleet mukana hyvässä valmistelutyössä, tiettyjen aihealueiden valmistelussa, maahanmuutto, Pohjois-Afrikan tilanne kokonaisuutenaan. Sehän on osittain yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymys ja se on myös muuta. Mutta me katsoimme, että jos se on yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin silloin se ei kuulu meille. Tämä on nähdäkseni avain hyvään yhteistyöhön ja pystyimme käsittelemään kaikkia niitä aiheita, jotka nousivat esille puheenjohtajakautemme aikana. Jos kunnianhimo asetetaan liian korkealle, niin ongelmiinhan siitä joutuu, koska yhteistyötä ei sitten synny muiden toimielinten kanssa. Ongelmia ei tarvitse synnyttää, niitä on ihan muutenkin tarpeeksi. Tämä oli meidän johtoajatuksemme. No sitten yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja menot ja vastuuvapaus. Tietysti täysistunto ja käsittelytapa tässä oli, oli tavallaan jonkinlainen uudistus, kun ajatellaan vastuuvapauden myöntämistä. Toukokuussa parlamentti päätti, että ehdotus hylätään joka vuosi tämä keskustelu vastuuvapaudesta voidaan käydä uudelleen, jos se nyt on parlamentin aikomuksena. Me edelleenkin katsomme, että pitäisi löytää äh, kestävä ratkaisu niin, että vältettäisiin nämä vastuuvapauskiistat jatkuvasti. Me toivomme, että vastuuvapauskiistat loppuisivat nyt kerta kaikkiaan. Perussopimusta tulkitaan eri tavalla tiettyjen henkilöiden taholta parlamentissa ja myös neuvostossa mutta olemme valmiita tarjoamaan kestävän ratkaisun ongelman. Sitten Kualtierille eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Se tuli myös esille toisessakin kysymyksessä. Pitää paikkaansa, että ohjausjaksolla ei ole oikeus perustaa perussopimuksessa, mutta se on kuitenkin aikataulu ja se on väline käytössämme. Se on poliittinen päätös ja poliittinen väline – on hyvin tärkeää, että ne sitoumukset, jotka jäsenvaltiot ovat tehneet, eh, saavat ansaitsemansa kunnioituksen, että niitä kunnioitetaan. Meillä on nyt tärkeämpi rooli valvontatehtävässämme, kunnioittavatko jäsenvaltiot näitä sitoumuksia vai ei. Tämähän alkoi siitä, että kasvututkimus julistettiin, komissio sen teki ja julkaisi. Ja sitten saimme Eurooppa-neuvostolta poliittiset suuntaviivat. Kansallis, kansallisissa ohjelmissa, uudistusohjelmissa on tehty kovasti työtä. Ja tämän jälkeen taas sitten komissio arvioi tilanteen ja sitoumukset, joka on aiheuttanut myös ristiriitoja jäsenvaltioissa. Ne joutuivat palaamaan uudelleen arviointiensa pariin. Tämän takia meillä on oltava objektiivinen arviointi ja riippumaton elin, joka tämän arvion suorittaa. Nyt sitten pallo on taas neuvoston leirissä ja Ecofinissä, ennen kuin sitten keskustellaan näistä arvioista komissiossa – Tämä koko paketti voidaan sitten loppuvaiheessa siirtää Eurooppa-neuvostoon. Me emme tarvitse oikeusperustaa perussopimuksessa tälle asialle. Jos tätä nyt verrataan siihen, miten eh, Lissabonin mukaan avoimen koordinoinnin metodi otettiin käyttöön. Sehän ei ollut mikään menestys varsinaisesti. Sen takia meillä on ohjausjakso ja avoimuus. Euroopan parlamentti varmasti pitää tätä hyvänä ja tervetulleena. No sitten vielä tästä sixpackista lainsäädäntöpaketista. Me olemme avoimia mieleltämme ja kolmikantaneuvotteluissa tämä sitten voidaan osoittaa. Neuvosto on tehnyt paljon myönnytyksiä parlamentin suuntaan sen suhteen, miten ohjausjakso voidaan huomioida ja viitata siihen myös kuuden lainsäädäntöehdotuksen paketissa niin, että parlamentti voisi paremmin olla mukana täytäntöönpanossa ohjausjaksossa. Näin saamme teille hyvän lähtökohdan ymmärtämykselle ja sille, että havaitsette käytännössä, miten se toimii. Sitten ulkoinen edustus. Niin. Tässäpä kysymys, joka varmasti nousee esille jokaisella puheenjohtajakaudella. Olemme tehneet tapauskohtaisesti kovasti työtä aiheet ovat olleet aivan laidasta laitaan. Mitään yleistä ratkaisua ei ole. Kaikki tapaukset ovat erilaisia, oikeusperustat ovat erilaisia. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on, on tavallaan yksinkertainen, mutta silloin kun toimivaltuudet ovat, ovat päällekkäisiä, niin silloin tilanne monimutkaistuu. Jäsenvaltiolla voi olla e- erilainen tulkinta kuin komissiolla. Tässä me olemme rakentaneet edellisten neuvottelujen pohjalta, mutta aina olemme omaksuneet tapauskohtaisen lähestymistavan. Esimerkiksi metsätalouskysymyksessä jäsenvaltioilla on kovin eriäviä näkemyksiä, mutta nyt me ymmärrämme paremmin, mitä tapahtuu, kuka päättää mistäkin, kuka istuu milläkin pallilla. Ja jopa huumorilla oli tässä hyvin merkittävä rooli, kun kävimme keskusteluja tietyissä jäsen tietyissä pääkaupungeissa asiat sujuvat helpommin, vaikkapa Genevessä ja New Yorkissa. toisaalla taas on vaikeampaa, mutta aina on toimintatapa löytynyt. Ja viime viikolla jäsenvaltiot olivat kiitollisia siitä, että tässä vaikeassa kysymyksessä päästiin eteenpäin. Tässä perussopimus ei helpota elämäämme, koska ei ole kovinkaan selvää, kuka tekee mitäkin neuvosto, jäsenvaltiot ja komissio. Tämä varmasti on päänsärky myös tuleville puheenjohtajavaltioille. No sitten Hefnerille ja kansalaisaloitteesta ja online-allekirjoituksesta. Tässä olemme antaneet komissiolle tehtäväksi tehdä konkreettisia ehdotuksia niin, että ne ohjaavat jäsenvaltioita täytäntöönpanossa. Todellakin tarvitaan koordinaatiota. Tämä työ ei kuulu neuvostolle, vaan komissiolle. Niin miten sitten täytäntöönpano jäsenvaltioissa toteutetaan, sitähän on nyt kyse. Te olette tässä asiassa herroja ja päättäjiä, kun valvotte asiaa. Meillähän on komissiossa sääntö, että se on kokous, jotta todellakin ymmärrämme, mitä asiassa tapahtuu. Arvoisa puheenjohtaja, olen pyrkinyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jotka nousivat esille tässä keskustelussa. Me varmasti kaikki olemme nyt oppineet elämään yhdessä Lissabonin puitteissa, kunnioitamme sitä täysin. Silloin kun sopimus ei ole kovinkaan selvä, niin totta kai se monimutkaistaa elämäämme. Vielä loppukommentti. Jos me pidämme kiinni siitä työnjaosta, joka Lissabonissa kuvaillaan, emmekä jatkuvasti haasta rajoja, vaan keskittyisimme enemmän lainsäädäntöön ja asiakysymyksiin, niin kenties sitten voisimme paremmassa hengessä tehdä työtämme ja parantaa toimielinten välisiä suhteita. Kiitos. Grazie, signor ministro. L'applaudiamo. Kiitoksia, Olemme teille kiitollisia tehdystä työstä ja uskon, että tämä motto, joka Unkarilla oli näinä kuutena kuukautena, Euro, vahva Eurooppa ja inhimillinen ulottuvuus, se on ohjelma, joka ei ole voimassa vain kuuden kuukauden ajan, vaan aina. Kiitoksia. Yes. Guerrero. Bene, Presidente. Allora,